Okay, dear colleagues, we can start our meeting. Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksen. Lämpimät tervetuloa toivotukset komissaari Vestagerille. Vestagerille. Sitä ennen kuitenkin hyväksymme esityslistan. Kukaan ei näytä vastustavan. Kiitoksia eh, puheenjohtajan ilmoitukset. 4. lokakuuta meillä oli kolmas trilogemi rahamarkkinarahastoista. Me keskustelimme ää, ähm, luottoluokituksesta, luotonlaaduista, tunneasiakkaasi periaatteesta ja eri omaisuusryyppien luokittelusta – sitten tämä SINAF-kysymys, joka on varsin ristiriitainen, edistyttiin ja seuraava trilogi pidetään 25. lokakuuta. Toinen ilmoitus kesäkuussa ei pidetä ollenkaan 17 päivä kokousta johtuen parlamenttien välistä, välistä kokouksesta Bratislavissa, jossa käsitellään talouspolitiikan ohjausjaksossa haluaisin vielä muistuttaa, että taloudellinen vuoropuhelu käydään Michael Lunanin kanssa, Irlannin valtiovarainministeri 8. marraskuuta, ja esityslistaluonnos tullaan lähettämään teille aikanaan. Sitten rak- jäsentynyt vuoropuhelu kilpailukomissaarin kanssa, Margaret Vestagerin kanssa. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi ja haluan myös onnitella häntä Varmaankin ainakin suurin osa täällä ymmärtää, kuinka tärkeitä askeleita komissio ja komissaari ovat ottaneet valtion tuki kysymyksissä ja kun tutkimaan näitä veropäätöskysymyksiä. Kaikkein tärkein näistä päätöksistä riittyy Appleen, mutta myös muita tärkeitä valtion tukitutkimuksia on aloitettu. Ja täytyy sanoa, että tämä on tärkeää perustavanlaatuinen edistysaskel. Ajatellen niin lainvalvontaa, puolta vahvassa kilpailupolitiikassa ja kun pyritään puuttumaan isoihin ongelmiin, voittojen siirtoon ja verokannan murentamiseen. Nämä ovat tärkeitä päätöksiä ja kiitän teidän tuosta ne 15. kesäkuuta komissio hyväksyi vuosittaisen kilpailukertomuksensa vuodelta 2015. Odotammekin mielenkiinnolla teidän esittelemän, esittelemän päätuloksia komission toiminnasta vuonna 2015, mutta tietenkin tulemme keskustelemaan myös uusimmista tapahtumista, kuten tiedät, Ekon valiokunta on laatinut oma valiokunta-aloitteisen valiokunnan, herra Sanin, ollessa esittelijänä tästä aiheesta. Sitten vielä käytännön kysymyksiin, kuten tiedätte, ensin kuuntelemme johdannon komissaarilta, sen jälkeen viiden minuutin vastauskysymysvaiheet. Margaret, ole hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon ja kiitoksia siitä, että näin lepemästi toivotitte minut tervetulleeksi kokoukseenne. Siitä onkin jo jonkin verran aikaa, kun edellisen kerran tapasimme, joten tietystikin olen erittäin iloinen siitä, että olen täällä tänään keskustelemassa teidän kanssani siitä, mitä olemme tehneet tällä välin. Pelkään pahoin, että tästä tulee melkoisen laaja katsaus yleisluontaisella, mutta toisaalta voimme katsoa sitä, kuinka voimme varmistaa sellaiset markkinat, jotka toimivat kaikkien kannalta, yritysten, suurten ja pienten kannalta suopilla tavalla ja myöskin keskisuurten yritysten kannalta. Ja että kaikki saavat reilut mahdollisuudet onnistua markkinoilla. Kaikki eri päätökset ja työ pyrkivät juuri tähän. Joten ilmiselvää on, että olemme olleet hyvinkin kiireisiä. Kolmen pisteen täytäntöön kilpailulainsäädännön säännöksiä kun on kyse valtion tuista kartelleista ja määrävän markkina-aseman väärinkäyttämisestä ja reagoineet eri tilanteisiin. Aluksi valtion tuista. Hyvin pitkälti valtion tuki on pienimuotoista, eikä vaikuta kauppaan sitä markkinoille. Tällaisessa tapauksessa kansanhallituksen tehtävänä on ottaa vastuu siitä, kuinka rahat käytetään. Tämä ei kuulu komissiolle. Siksi olemme omaksuneet uuden suuntaviivan. Tämä liittyy ilmoituksen hanttiin valtion tuen käsitteestä. Olemme ryhtyneet koko joukkoon päätöksiä sen varmistamiseksi, että voimme konkreettisesti osoittaa, mikä meidän mielestämme on jäsenvaltioiden kontolle kuuluvaa ja mikä ei. Se, mikä kuuluu jäsenvaltiolle, on sellaista valtion tukea, joka ei vaikuta sisämarkkinoihin. Olemme tarkastaneet myöskin yleistä ryhmäpoikkeusasetusta joka mahdollistaa jälleen kerran sen, että kansalliset hallitukset voivat myöntää valtion tukia ilman komission lupaa, ilman että asiasta ilmoitetaan edes komissiolle monissakin tapauksissa. Tämä kattaa jo 90 prosenttia kaikista valtion tukitoimista. Tarkoituksena on laajentaa tämä koskemaan myöskin pienempiä lentokenttiä ja satamia. Julkinen kuuleminen ja ensimmäinen kierros siitä on saatu päätökseen. Nyt on otettu toinen kuulemiskierros, jonka tarkoituksena on jälleen kerran mahdollistaa se, että jäsenvaltiot itse tekevät päätöksensä siitä, kuinka perämäisen rahat käytetään laillisesti, kun on kyse valtion toista. Samanaikaisesti olemme tehneet työtä estääksemme laajamuotoista, laitonta valtion tukitoimintaa, koska tällainen vääristää sisämarkkinoita. Kyse on erityisesti verokohtelusta. Komissio on tehnyt tätä työtä vuosikymmeniä jo. Ja veroja on usein käytetty välineenä antaa valtion tukia ja selektiivisiä etuja joillekin toimijoille. Tehän tiedätte, että elokuun lopulla me päätimme, että Irlannin pitäisi kerätä jopa 13 tai jopa 13 miljardia euroa Applelta maksamattomia veroja. Viime kuussa aloitimme tutkimuksen, jolla pyrimme ottamaan selvää siitä, onko Luxemburg antanut laittomia valtion tukia NG-yritykselle, joka aiemmin kulki nimellä GDF Suez. Tuo työ toivon mukaan auttaa varmistamaan sen, että yritykset maksavat veronsa sinne, missä voittoa saadaan tai missä voitot kirjataan. Ilmiselvää on, että tähän liittyy myöskin verotuspuoli Tarvitsemme oikean tyyppistä lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä, joka surkee porsaan reijät, niin että yritykset eivät voi välttyä verojen maksulta tai kiertää veroja. On hieno asia, että neuvosto on hyväksynyt ehdotuksen, jonka komission teki tammikuussa veronkierron vastaiseksi direktiiviksi. Prioriteettina tästä eteenpäin pitäisi olla se, että ryhdytään julkisiin maakohtaisiin raportteihin julkisten maakohtaisen raportin laatimiseen, kun mä sen, että tavalliset karumiehetkin pystyvät saamaan selkoa siitä, miten yritykset toimivat. Yritykset saadaan tilille teostaan. Ja sitten pankkien valtion tuista, niitäkin pidetty silmällä. Yksi asia opittiin pankkikriisin yhteydessä, nimittäin se, että ei ole reilua, että eurooppalainen veronmaksaja joutuu maksamaan niistä virheistä, jotka pankit tekevät. Te parlamentissa, parlamenttina Olette olleet erittäin selkeä sanaisia sanoissanne, että suurin osa vastuusta, kun on kyse pankkien tappioista, pitäisi pistää niiden harteille, joiden harteille tämä asia kuuluu, nimittäin osakkaille ja pankkien velkojille. Yhdessä neuvoston kanssa te hyväksyitte pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin sen varmistamiseksi, että valtion tuista tulee todellakin vihon viimeinen keino Minun tarkoituksena, kun pistän täytäntöön valtion tukisääntöjä, on varmistaa, että tappiot eivät koidu veronmaksien tai piensäästäjien kontolle. Olen näin että monissa tapauksissa, että pankit voivat kerätä pääomaa menestyksekkäästi yksityiseltä puolelta tai markkinapohjaista ratkaisun kautta. Ja tämä on hyvä asia. Teemme lähestää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että kilpailu on reilua pankkien välillä kautta Euroopan. Olemme näet myöskin, kuinka tärkeää on varmistaa oikeudenmukaisuus, kun suojellaan tallettajia ja suunnitellaan sellaisia järjestelmiä, joiden kautta voidaan maksaa korvauksia yksilöille, joita on harhaan johdettu ja houkuteltu heidät ostamaan pankkien obligaatioita. Tällaisia järjestelmiä tai menetelyt on ollut. Uskon, että olette samaa mieltä kuin minäkin siitä, että meidän täytyy todellakin suojella ihmisiä, joita on johdettu harhaan. Olemme tehneet myös työtä muilla osa-alueilla. Olemme vieneet kolme juttua oikeuteen. Niiden tarkoituksena varmistaa, että Google ei käytä määräävää markkina-asemaa väärin estääkseen reilua kilpailua. Huhtikuussa tulimme alustavan johtopäätöksen, että Googlen sopimukset puhelinten valmistajien operaattioiden kanssa, jotka käyttävät Android-käyttöjärjestelmää, ovat vastoin kilpailusääntöjä. Heinäkuussa saatiin alustava johtopäätös siitä, että Google oli käyttänyt väärin asemaansa, kun on kyse hakukoneista ja mainonnasta, tämä niin sanottu AdSense-tapaus. Lisäksi meidän käsityksemme vahvistui, että Google oli käyttänyt valta asemansa hyväkseen väärin, kun se on suosinut omia vertailevia ostossivustoja suhteessa muihin omien hakutulostensa yhteydessä. Sitten siirrytään ohjelmistopuolelta laitepuolelle raskaisiin laitteisiin ja kartelleihin ja todellakin raskaiseen kalustoon. Heinäkuussa annettiin kaikkein suurin kartellisakko koko komission historiassa suuruudeltaan yli 2,9 miljardia euroa. Kohteena olivat viisi kuorma-auton valmistajaa. Nuo viisi yritystä valmistavat 90 keskiraskaasta ja raskaasta ajoneuvosta Euroopassa – ovat tehneet yhteistyötä kulissien takana jo 14 vuoden ajan. Sakko toivon mukaan lähettää erittäin selkeän viestin sen osalta, että kartellien muodostaminen ei kannata. Nämä yritykset todellakin valmistat 90 raskaasta ajoneuvosta Euroopassa. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka tällainen kartelliasema vaikuttaa eurooppalaisiin yrityksiin. Meillä on satoja ja tuhansia liikennealan yrityksiä, joiden tärkein väline, jolla työtä tehdään, on raskas rekka. Tulevina kuukausina tulemme kiinnittämään huomiota vielä yhteen tärkeään osaan taloutta, joka myöskin on raskasta kalustoa. Yli viides osa kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteen puolelta Euroopassa, joten on erittäin tärkeää, että matala hiilivaihtoehdot, kuten rautatietä, voivat tarjota paras tavallista palvelua ihmisille kohtuuhintaan. Kun neljäs rautatiepaketti on saatu hyväksyttyä, on voitu samalla ottaa merkittävä askel kohti tuota tavoitetta. Todellista kilpailua syntyy kuitenkin vain ja ainoastaan mikäli tästä tulee osa jokapäiväistä elämää tällä sektorilla. Tarvitsemme kilpailua myöskin lääkeainemarkkinoilla. markkinoilla johtopäätökset liittyvät farmaseuttisten järjestelmien tasapainottamiseen ja tasapainon vahvistamiseen. Johtopäätökset, jotka neuvosto hyväksyi kesäkuussa, ovat erittäin tärkeässä asemassa. Hienoa on, että neuvosto on selkeillä väsillä sen suhteen, kuinka tärkeä kilpailu tälläkin alalla on, ja olemme erityisen kiitollisia Alankomaan terveysministerille Edith Schippersille, joka luotsisi tätä asiaa eteenpäin. Hänen avullaan tämä asia liikatti eteenpäin ja myöskin oltiin paljon enemmän tietoisia asiasta kuin aiemmin. Viivästys maksusopimukset ovat suuri uhka kilpailu tällä alalla. Kun lääkkeen kehittäjä maksaa kilpailija siitä, että kilpailija ei tuo markkinoille halvempaa generistä lääkettä, tiettyyn aikaan, tuo tietystikin lisää lääkkeen aiheuttamia kustannuksia sekä potilaan että terveydenhoitojärjestelmän kannalta. On hienoa, että yhteisön tuomioistuin on vahvistanut Lundbeckin tapauksessa sakon. Kyse on lukuisista generistä lääkkeiden valmistajista ja miltei 150 miljoonasta eurosta, jotka olivat kyseessä, kun puhut, kun oli kyse näistä laittomista viivästyssopimuksista. Teemme tässä kaikessa yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Jatkossakin teemme työtä Euroopan kilpailuverkoston kanssa voidaksemme vastata neuvoston pyyntöön antaa ajantasaisarvio työstä, jota sektori on saatu aikaan sen jälkeen, kun tutkimus saatiin valmiiksi vuonna 2009. On erittäin tärkeää muistuttaa siitä, että kun pistetään kilpailulakia täytäntöön, tämä kaikki työ tehdään läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Näillä viranomaisilla on erittäin vaikea tehtävä. Enimmäkseen ne ovat riippumattomia toimijoita, mutta kun ne ovat kuitenkin lähellä kansalaista, mutta toisaalta lähellä lainsäädäntöpuolta ja viranomaisia. On erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä, läheistä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa. Toinen asia on se, että niillä täytyy olla riittävät välineet, jotta ne voivat tehdä työnsä. Ja yritykset tietystikin, mikäli joutuvat pulaan tai tarvitsevat suojaa, niitä täytyy voida puolustautua tehokkaasti. Julkisen kuulemisen jälkeen, joka järjestettiin täällä valiokunnassanne, tuli selväksi, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän työtä, että voimme auttaa kansallisia kilpailuviranomaisia. Mikäli Euroopan lainsäädäntö, todennäköisesti direktiivin muodossa, tulee osaksi vastausta, toivon mukaan tuo ehdotus voidaan tehdä teille ensi vuoden alussa. Meidän täytyy vielä odotella tuloksia lopullisesta vaikutusarviosta, jotta voimme olla varmoja siitä, mihin suuntaan asia kannattaa viedä. Toivon, että parlamentti on täysin mukana kaikessa lainsäädäntötyössä, sikäli kun se on vain mahdollista ehdotuksen sisällön alussa. Nyt lopuksi haluaisin kiittää teitä erittäin lämpimästi siitä tuesta, jota olette antaneet kilpailupolitiikan edistämiseksi Tietystikin kiitän tuosta henkilökohtaisesti, mutta uskon, että tavalliset ihmisetkin tuntevat tämän että Tavalliset ihmiset pystyvät teidän tukenne ansiosta elämään oikeudenmukaisemmalla markkina-alueella. Ja toivon mukaan komissio ja parlamentti yhteistuumin voi tehdä parhaansa sen varmistamiseksi, että kansalaiset myöskin katsovat, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Ei mitään takuita siitä ole kilpailu toimii tällä tavalla, mutta nyt täytyy olla reilut mahdollisuudet, kunnon mahdollisuudet, että oikeudenmukainen tilanne toteutuu kaikkien kohdalla. Ja minä uskon ja toivon siihen, että parlamentti tukee minua tässä työssä. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Todellakin teillä on täysi tukemme ja odotamme tietenkin vaikutusarvioinnin tuloksia kiinnostuksella. Olemme valmiita ryhtymään tähän yhteis- päätösmenettely. Menettelyn ensimmäinen puhuja EPPstä, edustaja Heis. Eh, Kiitoksia eh, puheenjohtaja komission jäsen, tervetuloa takaisin Ekoniin. Olemme tehneet yhteistyötä aikaisemminkin. Olette todella riippumaton eh, ja sitoutumaton henkilö. Kunnioitan kovasti työtänne. Se on vaikeaa työtä, joka on tehtävä. Eh, kun on kyse Irlannista, on tärkeää huomioida, että tämä eh, tapaus, joka nostettiin viime komissiossa, on nyt ratkaistu sanottu, teidän pääosastonne on tehnyt sen, nyt meidän on katsottava sitten tuomioistuin päätöstä ja sekä te että minä olette sanoneet, että mm, me sanoneet, että me kunnioitamme tuonta tuomioistuimen päätöstä. Tämä on tietenkin tärkeä kysymys myös Irlannin maineen takia. Oletteko samaa mieltä OECDn arvion kanssa, että Irlanti ei ole veroparatiisi? Äh, koska nyt on, ovat useat ihmiset äh, kyllä äh, aika häpeämättömästi kommentoineet tätä viime viikkoina. Ja sitten toiseksi komission jäsen, te sanoitte silloin, kun oli kyse näistä maksamattomista Applen veroista, sanoitte, että ne ovat yli 33 miljardia ja sanoitte myös, että mm, Euroopan jäsenvaltio voi periä osan tästä takaisin, Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on ristiriidassa valtion tukisääntöjen kanssa. Toisaalta komissio sanoi, että Apple ei maksanut riittävästi veroja Irlannissa 33 miljardia. Toisaalta se tunnistaa, että veroja pitäisi ehkä maksaa muualla. Huomaatteko tuon ristiriidan? Ja viimeinen kysymykseni, kysymys, joka nousee tästä, on se, jos nämä jäsenvaltiot eivät ole tuota veroa keränneet, niin ovatko nekin rikkuneet valtion tukisääntöjä, kun ne eivät ole näitä veroja perineet? Ja viimeinen kysymykseni on, miltä pohjalta jäsenvaltioiden nyt täytyy kerätä nuo maksamattomat verot, miten niiden pitäisi toimia? jottei poisteta pohjaa tältä 13 miljardin päätökseltä, joka piti olla Irlannille perittävissä. Kiitoksia. Taisin jo, olen jo aikaisemmin sanonut, että veroparatiisi on sellainen paikka, missä kaikki maksavat Mm, oikeutetun osansa, eikä pidä leimata ketään. Mehän haluamme tässä muutosta. Todennäköisesti tiedätte, että kollegani Moskovitsi tällä hetkellä on pitkässä prosessissa, mm, syvässä prosessissa mukana mm, yrittää miettiä sitä, kuka kuuluu niin sanottuun globaaliin veroliittoutumaan ja kuka taas ei sellaiseen kuulu. Ja olen aivan varma siitä, että löydämme huomaamme, että Iranti pyrkii myös oikeudenmukaisuuteen globaalisti verokysymyksissä. Valtava osa päätöstä tietenkin on tätä valtion tukipäätöstä, missä me tarkastelemme veroja, ja sitä, onko veropäätöksiä käytetty välineenä, että annetaan tällainen valikoiva veroetu jollekin yritykselle. Kysymys sitten siitä, pitäisikö Applen maksaa enemmän veroja muissa jäsenvaltioissa on tällainen sivukysymys oikeastaan vaan koska se johtuu siitä seikasta, että se, minne maksaa veronsa, jossain määrin riippuu organisaatiosta joka yrityksellä on. Niin kuin jo alussa tässä sanoin, tarkoitus on, että yrityksiä verotetaan siellä, missä niiden voitot syntyvät. Tähän komissio pyrkii, tähän myös lainsäädäntötyöllä on pyritty, jota Moskovits, Pierre Moskovits johtaa. Nyt sanoisin, että vuosikymmeniä sitten oli tällainen Euroopassa oleva jakelujärjestelmä tämä liittyy Irlannin tapaukseen, missä maiden henkistä omaisuutta oli käytetty Apple Sales International ja Apple Operations Europeissa. Tämä on siis avoin kysymys oikeastaan. Kun tämä jakelujärjestely muuttui joksikin, missä osa arvosta syntyy muissa jäsenvaltioissa, Tämä voi olla varsin vaikea asia arvioida, joten me emme väitä, että mitään peiteltyjä valtiontukikysymyksiä tässä on, eikä mitään tällaista. Tämä on avoin ja oikeastaan neutraali kysymys. Jos järjestelyt Applen kohdalla edelleenkin on tällainen jakelujärjestely, vai luodaanko arvoa jossakin jäsenvaltioissa, joissa Apple toimii, toimittaa eri tuo, Apple-tuotteita asiakkailleen. Ja koska tätä voi olla hyvin vaikea arvioida, niin päätös sitten, kun se lopulta tulee julkiseksi, saattaa kiinnostaa veroviranomaisia, mutta niin kuin voitte kuulla, se on sivukysymys sen suhteen, mistä tässä oikein on kysymys. Olen pahoillani. Viimeinen osa kysymystä, niin toisatteko? Um, Miten maat saisivat osan tästä takaisin, jos arvioitte tämän arvon jäsenvaltiossa? Miten maiden tulisi toimia tässä? No, Meillä ei ole mitään osaa tässä, koska itse asiassa me emme kyseenalaista sitä, miten Apple organisoi työssä toimintansa. Emme tutki Irlannin verojärjestelmää, me tutkimme veropäätöksiä. Joten meille tässä on kyse siitä, että maksetaanko veroja Irlannissa vaiko ei jos veroviranomaiset muissa jäsenvaltioissa käyvät läpi Applen tilejä taaksepäin, retroaktiivisesti he saattavat huomata, että Applen toiminta on muuttunut siinä määrin, että he saattavat maksaa veroja tässä maassa. Mutta kuten sanoin, tämä riippuu viranomaisista jäsenvaltioissa. Tämä ei mitenkään liity valtion tukiin. Se liittyy vain siihen onko yrityksen järjestäytyminen muuttunut niin, että siirrytään luokasta johonkin toiseen luokkaan. Thank you, Pervanche Beres. Kiitoksia, Pervanche Beres. Kiitoksia komission jäsen. Uskon, että joka kerta kun te tulette meidän pakillemme, teitä aina onnitellaan. Te olette pistäneet riman erittäin korkealle odotusten suhteen. Tänä päivänä haluaisin mainita kaksi asiaa teidän kanssanne keskustelussa. Toisen te mainitsittekin Saksan pörssin ja Lontoon pörssin yhdistyminen. Sinä tämä mainit aikaisemmin. Minusta vaikuttaa tätä juriselta kannalta tämä asia on se, joka liittyy kilpailuun. Missä vaiheessa pitäisi katsoa, että sen lisäksi kun te olette puuttunut asian koko komission kollegio pitäisi kestää sitä, missä vaiheessa tästä koko kollegion asia. Viime viikolla te sanoitte, että käsittelette tätä asiaa objektiivisesti ilman, että Brexit huomioidaan tässä, mutta unionin kannalta ja sen dynamiikan kannalta että Brexit lue, luo. Tämä on vaikea kysymys. Missä vaiheessa tämä asia pitäisi ottaa koko kollegion käsittelyyn? Kysymys, joka tässä herää artikla 50, 50 kohdalla. Miten sisämarkkinat voivat toimimaan tämän jälkeen? Miten asia kehittyy. Pääseekö iso vielä sisämarkkinoille vai ei? Luottaisinko tässä silloin kaikkein suurin infrastruktuuri, auto, tie yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden välille, koska tämä johtaisi yritykseen, joka pystyisi pörssissä saamaan yli 25 miljardia euroa aikaan. Tämä on silloin kilpailukysymys. Ja kun tiukasti on kyse kilpailusta ja systeemisten järjestelmän kannalta merkittävien seikkojen lisäksi ja sen suhteen, mitä keskuspankinkin pitäisi toimia, sekin pitäisi ottaa kantaa. Mutta kilpailun kannalta ja sääntöjen noudattamisen kannalta, kun puhtaasti tarkastellaan asia, niin Lontoosta käsin, mikäli tämä hanke hyväksytään ja sitten voiko luontoossa edelleenkin olla tämä pääma, joka vastaa näistä kysymyksistä. Tuleeko tästä edelleenkin asia, joka kuuluu Lontoon päätettäväksi, Lontoon päätettäväksi ja sitten haluaisin kysyä McDonaldsistakin, mutta ehkä toisessa yhteydessä sitten tämä kysymys. Well, it was good that you didn't waste any talking time on that because that case is still under investigation. Onneksi että nyt tähän äh, hukannut kysymysaikaa, koska se on vielä tutkinnan alaisena ja minulla ei mitään sanottavaa siitä vielä. Mitä t- äh, tulee näihin äh, kilpailu politiikkapäätöksiin ne tekevät, kollegio tekee ne eri muodoissa, kirjallisena, suullisena, ähm, mutta tämä on kollegion tehtävä, näin me toimimme. Sitten äh, Deutsche Börsen ja äh, Lontoon pörssin sulautumisesta. Meidän tehtävämme on aina se valmistaa se, että äh, sulautumisen jälkeen vielä voidaan hyötyä sen eduista, laadusta, hyvistä hinnoista ja niin poispäin. Tässä on kyse, tällä markkinoilla on suurta keskittymistä, mutta tämä ei ole mitenkään epätavallista ja me tarkastelemme näitä eri asioita. Sanon tämän nyt varsin yleisellä tasolla, koska en voi mennä yksityiskohtiin. Tässä tapauksessa täytyy tietenkin myös säätelijän ja valvojan kysymyksiä harkita, kun on kyse rahoitusvakaudesta. Ne eivät ole meidän tehtäviämme, mutta on muita viranomaisia, joiden on työnsä tehtävä rintarinnan meidän kanssamme, koska kun on kyse näistä asioista, ei ole kyse pelkästään tämän sulautumisen kilpailukykypuolesta, vaan myöskin rahoitusvakaudesta ja tietenkin yritämme mahdollistaa tämän mm, yhteistyössä yritysten kanssa, jos se on mahdollista. Yhdistyskuningaskunta on vielä äh, unionimme jäsen ja siksi kaikki säännöt äh, ovat voimassa ja sen täytyy olla lähtökohtamme, koska heti kun ryhdymme äh, spekuloimaan sillä, mikä voisi olla mikäkin tulos ja missä aikataulussa, niin olemme kyllä vaarallisilla jäillä. Meidän on lähdettävä tästä ja odotettava sitten tulosta sekä lykätä tätä koko asiaa siksi, kunnes artiklaa 50 on painettu sitten, kun se on laukaistu vasta. Ää, ei, tämä olisi hyvin omitoista mukana oleville yrityksille. Side over politics. Yritykset menevät tässä politiikan edellä, niinkö? Päättävät pikemminkin kuin politiikot. En ajattele, että se on niin, koska mitkä säännöt sitten ovatkaan voimassa Brexit-neuvotteluiden päättymisen jälkeen, ne vaikuttavat yrityksiin eh, ihan sama, miten ne järjestäytyvät. Ja aivan sama, mikä tulos on. Jos harjoittaa liiketoimintaa Euroopassa, niin silloin mm, noudattaa eurooppalaisia sääntöjä. Ne säännöt te tunnette erittäin hyvin, koska olette kirjoittaneet ne luku, luvulta. Ihan sama, miten järjestäytyy. Ja Bernd Lykke. Hyvä ja sen hyvää päivää. Minä puhun Saksaa. Minä haluaisin ensinnäkin lähteä tästä arvoisan kollegan Brian Hayesin kommentista ja korostaa sitä, että en ole sitä mieltä, että komission päätös oli se, joka kyseenalaisti Irlannin maineen, vaan se oli Irlannin hallituksen päätös myöntää selektiivisiä veroetuja, joka vaaransi Irlannin maineen. Sitten kolme kysymystä haluaisin esittää. Ensinnäkin komissiohan on julkisessa lausunnossa äh, sanonut, että äh, näitä selektiivisiä veroetuja on olemassa, mutta se ei ole sanonut, äh, keitä ne kilpailijat ovat, kanssa Applen äh, verokohtelia on verrattu. Minua halusin kysyä, mitä yrityksiä olette tarkastelleet äh, ymmärtääksenne, että Apple on saanut äh, selektiivisiä veroetuja. Toinen kysymys, oletteko tarkistaneet, että ne yritykset, jotka kilpailevat Applen kanssa tai kilpailivat Applen kanssa, Ovatko nekin saaneet selektiivisiä veroetuja tai osa niistä saanut niitä? Ja kolmas kysymykseni, te julkaisitte tämän efektiivisen pros, prosentuaalisen veroasteen, mutta ette tätä verovelkaa. Voitteko kertoa, millainen veroaste oli sitten näillä Applen kilpailijoilla, joihin Applea verrat, vertasitte? Mikä niiden veroaste oli prosenteissa? Well, it, it doesn't really work. Ei se nyt toimi ihan näin muutoin. Se olisikin vähän ongelmallista, koska jos yrityksessä tulee niin suuria, että niillä tuskin edes on mitään kilpailijoita. Tässähän tarkastelemme valikoivuutta. Koskeeko tämä vain teitä, mutta ei seuraavan seuraava naapuria. Te voitte tuottaa erilaisia tuotteita, mutta saatatte kuitenkin kilpailla työnän, työntekijöistä, pääomasta, markkinoilla, kaiken tyyppisistä erilaisista kysymyksistä. Ja asia, joka liittyy veropäätöksiin, on, että luonteeltaan ne ovat jo valikoivia, koska ne koskevat vain sinua tässä tapauksessa. Niitä tehdään teidän yrityksenne kantana, ovat teille valikoivan veroedun sen takia, miten ne on laadittu. Me voimme nähdä erityyppisiä, erityistyyppejä veropäätöksissä, joihin ei liity tällaista erityispiirtä sinällään, jotka ovat tällaisia vahvistavia veropäätöksiä. Niillä on se vaikutus, että jos te kysytte kysymyksen, saatte vastauksen. Jos joku muu kysyy saman kysymyksen, he saavat saman vastauksen. Tietenkin eri, moniin veropäätöksiin liittyy juuri tämä piirre. Ne ei, niihin liity mitään sietohinnoittelua tai äh, voittojen sijoittamista. Ne ovat vain tällaisia konfirmatorisia vahvistavia luonteeltaan no sitten siinä, että minä olen kannattanut irlantilaista kilpailukykyä enemmän kuin kukaan viimeisen kahdeksan viikon aikana. Voisitte odottaa, että yritykset maksavat äh, veronsa Irlannissa, joka on 4 prosenttia ja toimisivat ilonsa, koska se on houkuttelevaa verotuksen kannalta. Tietenkin tähän liittyy monia muita kysymyksiä, joita Irlanti pystyy tarjoamaan teille, koulutettua työvoimaa, sisämarkkinoille pääsyn ja niin edelleen muuta hyvää sieltä löytyy, joten ei pidä ottaa esille yksittäisiä yrityksiä ja vertailla niitä, vaan pitää tarkastella sitä, miten kyseessä oleva yritys ja tässä, tässä tietyssä veropäätöksessä sijoittuu verrattuna yleiseen järjestelmään näin sanottuna, mutta niin kuin minä jo sanoin, me emme ole tutkineet Euroopan vero, Irlannin verojärjestelmää sinällään, eikä sitä, miten yritykset ovat siellä toimintansa, toimintansa järjestäneet, koska tämähän kuuluu niille, ne riippuu niistä. Se, mitä me olemme tutkineet, ovat nämä veropäätökset, jotka jo luonteeltaan siis ovat määritelmän mukaisesti selektiivisiä valikoivia. Jos on niin, että te ette ole verrannut konkreettisia yrityksiä Appleen, niin silloinhan teidän päätöksenne, että Apple on saanut selektiivisiä veroetoja, sehän perustuu sille oletukselle, että toiset yritykset eivät ole näitä selektiivisiä veroetuja samassa muodossa saanut. Ja e, että sitten e, tällaisen olettamuksen perusteella e, vaaditaan, että verot peritään takaisin, se on minusta hiukan uskaliasta. Well, uh, <laughs> if so, not more courageous than our court. No ei sen uskelempää kuin se, mitä tuomioistuin tekee. Tuloksen täytyy olla sellainen, että se vastaa markkinoiden vaatimuksia. Selektiivinen verosopimus, joka koskee vain sinua, pistää sinut tilanteeseen, jolloin et vastaa markkinasääntöjä. Silloin markkinoiden sääntöjä toteudu. Mitä tarkoittaa belgialaista tapusta, joka liittyy liialliseen voittoon. Mikäli se yksittäinen yritys on kyseessä, niin silloin voitaisiin katsoa, että tämä ei koskenut tuota yritystä, mutta jotkut erilliset yritykset saattavat olla markkinoilla niin kuin mikä monikansallisetkin, mutta monikansalliselle annetaan hyötyjä, joita annetaan vain monikansallisille, ei yksittäisille yrityksille, joten selektiivisyyttä on monen tapaista ja monen muotoista. Mutta tuomioista on tullut erittäin selkeä sanainen. Se on sanonut, että markkinoiden sääntöjen noudattaminen asioihin pyritään niin nyt Nikan OECDn suunta viivoissa, jotka liittyvät siirtohintoihin. Siellä on lukuisia erilaisia menettelyitä. Ja siellä on mukaan, mukana ottana menetelmiä, jotka mahdollistaa sen, että pystytään arvioimaan sisäinen kauppa yrityksen sisällä tai konsernin sisällä markkinahintaan ilman, että otetaan siirtohintamenettelyä käyttöön, joka minimoi veroja kaikkein eniten. Ja tässä on kategorinen ero näiden kahden asian välillä minun mielestäni. Indeed, when uh, uh, measure... Kun pyritään välttämään kaksois verotusta saatikka sitten kaksosverottamattomuutta, niin sillähän tietysti tarvitaan tätä markkinaehtoperiaatetta. Tämä vaikuttaa tietysti yrityksiin ja niiden kilpailukykyisten herrat Remosa. Caro Presidente, Uh, dear Commissioner, welcome again to... Tervetuloa komissaari Euroopan parlamenttiin, kuten monet muutkin. Haluan kiittää teitä teidän tekemästänne työstä erityisesti Japanin kohdalla. Uskon, että todellakaan olette tavallisten ihmisten puolella tässä asiassa. Teette, mitä kansalaisemme odottavat verokysymyksissä. Applen verotapauksen jälkeen haluan tietää, tutkiko komissio myös Googlen uh, tytäryhtiötä Alankomaissa ja sen verojärjestelmää näin voidaan siirtää miljardia euroja Alankomaista muualle, ellen ole väärässä. Googlella ei ole työntekijöitä Alankomaissa, joten minkälainen rakenne tämä nyt oikein on, mitä te tarkastelette. Ja sitten toinen kysymykseni kartelevastainen tapaus teidän yksikkönne ovat tutkineet Googlen tapausta. Voimmeko odottaa seuraavia vaiheita ennen vuoden loppua koskien näitä kartellin vastaisia toimia? tiedän, että teidän pitää tehdä tässä paljon työtä ja näitä kysymyksiä viedään sitten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, tuomioistuimen, mutta marraskuun lopussa meillä on kuudes vuosipäivä, jota juhlimme. Euroopan komissio aloitti tämän menettelynsä Googlen, Googlea vastaan koskien määräävän saman väärinkäytöstä. Tässä minun kysymykseni. We try to be, uh... Me yritämme ja meidän on pakkokin olla avoimia toimissamme, joten meillä on näitä meneillään olevia tapauksia, käsittelyssä olevia oikeusjuttuja, jotka ovat vielä vireillä. Amazonin tapaus, McDonaldsin tapaus ja GDF Suezin tapaus ovat vielä käsittelyssä. Meillä ei ole Googlein tytäryytyksiin liittyviä juttuja jäsenvaltioissa meneillään. Mikäli voisin kannustaa teitä vielä hieman eteenpäin, hieman pidemmälle ja myöskin neuvostoa saamaan menemään pidemmälle, kun on kyse julkisesta maakohtaisesta raportoinnista, niin tämä olisi juuri sellainen väline, jota yritys, voitaisiin, yritys voisi käyttää osoittaakseen että selittääkseen, miksi teidän sanomanne mainitsemanne asiat joskus herättävät kysymyksiä. Maakohtainen raportointi, sitä koskeva ehdotus liittyy siihen, että pitää ilmoittaa työntekijöiden määrä, toimien määrä, liikevaihto vaihto ja voiton määrä maakohtaisesti. Mutta mikäli ei työntekijöitä, niin sitten voi kysyä, miten tilataan tällainen liikevaihto saattaa olla legitiimiä syytä. Ja pu- legitiimisiä syytä, ja sitä puolen sivun verran voisi siis sitten selittää, miten, miksi näin on. Tämä olisi hyvä, hyvä väline kaikkien kannalta. Googlein ja tämän ostosjuttu ostosvertailujuttu. Me pystymme vahvistamaan tapaustamme ja antamaan lisää vastalauseen asiassa. Meidän kantamme tässä vahvistui. Olen yhtä pahoillani kuin tekin siitä, että kartin vastainen työ on vienyt jo paljon aikaa. Tämä merkki kuitenkin siitä, että tämä asia on vahvistumassa, voimistamassa. Tämän tyyppinen toiminta tässä tiukasti noudatetaan meidän missä sen varmistamiseksi myöskin tässä. Kaikki perustuu oikeusvaltion periaatteeseen. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että en voi sanoa mitään aikataulusta, koska nyt me odottelemme tätä lisävastalausetta ja reaktiota siihen. Me pidämme tätä erittäin tärkeässä prioriteettiasemassa tätä tapausta. I have one minute, so let me... Minuutti, joten jatkokysymys. Ymmärrän hyvin syyt, miksi toimitte näin, mutta kansalaisemme, kansal- pk-yrityksemme, me menetämme tässä eurooppalaisia työpaikkoja. Ja jos kartellin vastaiset välineet eivät toimi tarpeeksi hyvin reaaliajassa, silloin aiheuttaa painostusta poliitikkojen suuntaan, jotta – koska kansalaiset ja pk-yritykset pyytävät sen tavallaan liika, ylisäätelyä, joten mikäli mahdollista, jos voisitte, tai tulee kestämään, tuleeko se kestämään viikkoja vai kuukausia vai ehkä kauden tai kaksi ennen kuin saamme tietoa tästä asiasta tarkemmin, uutta, uutta tietoa siis. Well, I, I tend to... No, olen äh, Äh, aika lailla samaa mieltä analyysinne kanssa. Ihmiset haluavat nähdä, että oikeus tapahtuu hyvässä ja pahassa. He haluavat, että asiat saadaan päätökseen, jotta voidaan edetä. Ja on aivan selvää, että valittavat yritykset tuntevat, että ne kärsivät, kun tämä tapaus jatkuu. Sekä eurooppalaiset yritykset että yhdysvaltalaiset yritykset, jotka kuuluvat näihin valituksen tekijöihin. En valitettavasti voi äh, antaa teille äh, mitään aikataulua, koska kaikki riippuu tämän ähm, lisäväitetiedoksiannon äh, tulo, vastauksesta ja me työstämme sitä, mutta meidän on katsottava, että teemme, luomme tapauksen oikein, että me luomme asiakirjan oikein, niin että asiakirja on helppo tarkastella. Joskus lykkäyksiä syntyy siitä, että syytet tietyllä yrityksellä on vaikeuksia käydä näitä asiakirjoja läpi, näitä, tätä todistusaineistoa läpi, ja siksi me yritämme tehdä menettelyistämme mahdollisimman virtaviivaisia, mutta tietenkin me jatkuvasti noudatamme oikeusvaltioperiaatetta, ja että menetelmämme ovat oikeita, ja että yrityksillä on mahdollisuus puolustautua myös suurilla yrityksillä. Kiitoksia. Edustaja Flanagan. Eh, thank you, Chairman. Thanks for the opportunity to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tilaisuudesta puhua täällä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että onnittelisin mieleni komissaari Vestageria siitä, että hän on tarttunut suuriin tapauksiin. Mikäli homma olisi ollut helppo, moni olisi tehnyt tämän työn jo aiemmin. Ensimmäinen kysymys teille on seuraava. Varmuus on erittäin tärkeä liike-elämässä. Korvissani soi jatkuvasti kotipuolessa sitä, että me tiedämme, että asia on tärkeä ja enempää niin tarvitse asiat sanoa, mutta mikä saadaan lisää varmuutta Irlantiin Voitteko varmistaa sen, että 12,5 prosenttia yritysverokanta ei ole uhattuna komission puolelta? Monet ihmiset sanovat, että se on uhattuna. En usko, että tämä on hyväksi minun maalleni. Nyt tarvittaisiin sitä, että joku poliitikko esittäisi kysymyksen, että te voitte vahvistaa julkisesti tänään, koska tämä ihmistä on tietää. Niin ikään, mitä tulee muihin osa-alueisiin ja markkina-aseman väärinkäytöksiin ja muihin väärinkäytöksiin? Ky- kohta kymmenen Irlannin perustuslaissa. En tiedä, onko teksti teille tuttu ja tutkia koska yksi taloustieteen on sanonut, että tämä saattaa maksaa maallemme 20 miljardia euroa sen lisäksi, että erittäin huolestuttavia kilpailuongelmia tästä syntyy. Ja lopuksi palatakseni vielä asiaan, joka liittyy rohkeuteen. Neli Cruz kritisoi teidän päätöstänne, joka liittyy Applen. Me tiedämme nyt miksi tai minä ainakin tiedän nyt jälkikäteen, miksi minulla onkin jonkinlainen, jonkinlainen tuntuma siitä, mistä on kyse. Tämä on suuri siitä, mitä teillä on vastassanne. Ei radikaalia sanoa, että teidän pomonne Eera Jonker ja komission puheenjohtaja on usein ollut henkilö, jota me ja Fabio de Masi ovat kuvanneet sanoilla, hän on ikään kuin tämän kai koko homman kummisetä. Mutta miten te uskoitte, että te voitte voittaa tässä taistelussa? Onko teillä Junckerin tuki puolellanne mutta jälleen kerran onnittelut teillä. Olen skeptikko. Minun mielestäni on surullista, että joudutte tulemaan tänne sanomaan, että me teemme asioita väärin. Meidän pitäisi maana olla riittävän rohkea tekemään oikeita päätöksiä, eikä, olla, eikä aina pidä olla ahne. Hienoa, että olette täällä hoitamassa sitä työtä, mitä meidän olisi pitänyt tehdä itse. Well, uh, thank you very much. Uh, I don't... Kiitoksia. En usko, että tässä teidän täytyy luottaa vain minun sanani, kun sanon, että minulla on puheenjohtajan tuki tässä. Jos katsotte lausuntoa EUn tilasta, niin näette kyllä, että hän on puhunut varsin selvää tekstiä tässä puheessa asiasta. Ja hän sanoi, että tämä on tärkeä osa työtä, jota meidän täytyy tehdä, jotta varmistamme sen, että ihan niin kuin lainat ei voida siirtää tai, tai maakaupat, niin verojärjestelmän käden pitäisi synnyttää mitään valikoivia etuja ja muodostaa näin valtion tukitapauksia. Sitten Section 110, pääluokka 110, me ole kuulleet tästä sen enempää. Ensimmäinen kysymys, jonka esititte, haluaisin kovasti korostaa vastaustani. Ei 12,5 prosenttia yritysveroa Iranissa. Sitä ei komissio kyseenalaista. Päinvastoin. Me kaikki olemme vanne, että suojelemme perussopimuksia ja perussopimuksessa sanotaan, että jokainen jäsenvaltio itse asettaa oman verokantansa, joten minä olen velvollinen suojelemaan tätä periaatetta ja mielestäni me tämän olemme kaikki hyväksyneet. Tämä liittyy julkisesti verokilpailuun, mutta joudumme myös toimimaan niin, että sitten takaoven kautta ei ole sellaista verojärjestelmää, jota käytetään, jolla, jonka kautta myönnetään laitonta valtion tukea. Ja nämä kaksi asiaa voivat elää rinnakkain. Ja jos asiat nyt ikinä voidaan muuttaa, niin silloin neuvoston pitää yksimielisesti tämä päätös tehdä. Minä kovasti arvostan sitä, että neuvosto on tehnyt joukon eri päätöksiä myös parlamentin innoittamana ja hyväksynyt lainsäädäntöä, jotta lopetettaisiin vero, verottamattomuus, niin kuin puheenjohtajani jo puheenjohtaja äsken juuri sanoin, ja tämä liittyy myös automaattiseen tiedonvaihtoon veropäätöksistä ja henkilökohtaisista tuloveroista, jotta viranomaiset pystyvät tekemään kunnolla työtään. Ja voimme, jos voimme myös ryhtyä maakohtaiseen raportoinnin, niin silloin voimme kertoa viranomaisille yrityksen täyden verohistorian, ei vain luvut kaksi ja seitsemän, vaan myös ensimmäiset luvut ja kaikki muutkin luvut käydään läpi ihan loppuun asti, jotta viranomaiset voivat varmistaa reilun verotustason kaikkien kohdalla. Kiitoksia. Edustaja Weymouth. Thank you. Uh, Kommissarin. Kiitoksia. Uh. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Uh, tämän täytyy olla teille vähän pit, pitkäveteistä tulla tänne ja teitä aina kehutaan niin kovasti ja koko ajan kritisoi teitä, kun te teette niin hyvää työtä, mutta minäkään en voi tehdä toisin. Minä täytyy onnitella teitä siitä mm, työstä, jota teette ja niistä päätöksistä, joita olette tehnyt. Tämä mahdollistaa sen, että me voimme keskustella vähän perustavanlaatuisemmin joistakin kysymyksistä ja minua kiinnostaisi se, miten te toimitte yhteen muiden komission yksiköiden kanssa. Ajattelen tässä esimerkiksi mm, sisämarkkinastrategiaa, digitaalista sisämarkkinaa, työtä, jota komission jäsen Oettinger tekee, televiestintä, alaa, digitaalista alaa, kilpailualalla te asetutte napit vastakkain sellaisen yritysten kanssa kuin Google ja Apple ja toisilla aloilla komissio ryhtyy toimenpiteisiin, joka äh, vahvistaa äh, eurooppalaisten yritysten markkinavaltaa ja luo niille monopoleja tai kvasimonopoleja. Äh, miten näistä taustoista keskustellaan komissiossa? Katsotaanko etukäteen, mikä onnistuu, mikä ei onnistu ja mitä ongelmia on? Mitä ongelmia näette seuraavan kolmen vuoden aikana vielä konkreettisesti? Ensi kesäkuussa astuu voimaan uusi verkkovierailu ja verkkoneutraalisuusasetus ja tällä tavoin voidaan joitakin palveluja ottaa ulos, videoiden striimaus voidaan jättää ulkopuolelle, mutta omat videot ottaa mukaan. Tämä mahdollistaa markkinoiden väärinkäytön ihan ensimmäisestä päivästä lähtien. Onko tässä jotain ajatuksia ja millaista yhteistyötä komission sisällä tehdään? No, it's not boring. Um, and I, I, I also take it to heart. Minunkin mielestäni on erittäin tärkeää, että kaikki ne ihmiset, jotka tehneet työtä näiden asioiden puitteissa, saavat kiitosta. Tämä on erittäin tiukkaa, ankaraa työtä, joka edellyttää syvällistä analyysiä. Heidän täytyy sen ikäistä tehdä työtä ymmärtääkseen, saadakseen kokonaiskuvan tilanteesta. Joskus tämä jää huomaamatta. Kansalaiset eivät tällaista näe. Meille erittäin taidokasta ja omistautunutta henkilöstöä, joka tekevät todellakin parhaansa ajakseen eurooppalaisen kansalaisen etua. Minulla on suuri ilo ja kunnia todistaa tällaista joka päivä. Minä vien eteenpäin kiitokset heille ja sen ylistyksen, jota täällä on kuultu heidän tekemänsä työnsä osalta. Ne vien tätä viestiä eteenpäin. Teemme yhteistyötä komission muidenkin palveluiden kanssa kahdessa suhteessa. Minä olen osana mukana työryhmiä, joissa työni on mielekästä. Olipa sitten kyse kasvu, työllisyys, tai sisäiset sisämarkkinat tai pääomamarkkinaunionityöryhmät. työryhmät Syynä tähän on se, että tämä antaa erittäin tarkan ja syvällisen tiedon siitä, kuinka markkinat toimivat, mikäli tarkastellaan yksittäisiä tapauksia, val- pankkien valtion tukitapauksia, fuusiokysymyksiä, kartelin vastaista toimintaa. Silloin saadaan hyvin paljon näppituntumaa sen suhteen, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Juuri tällainen syven, syvällinen näkemys on hyödyllistä kollegoiden kannalta, toivon mukaan. Lisäksi teemme alakohtaisia tutkimuksia ensinnäkin oman työmme pohjalta, mutta myöskin yleisempiä katsauksia, alakohtaisia analyysejä tehdään esimerkiksi, sitten voidaan ottaa huomioon energiaunionin yhteydessä ja sähköistä kauppaa koskeva tutkimus tuo uutta tietoa. Kysymykset liittyvät siihen, miten nämä markkinat toimivat. Lisäksi on erittäin tärkeää, että on erittäin tiukkoja konkreettisten tapausten yhteydessä, koska minkäänlaista lipsumista ei voi sallia, kun on kyse konkreettisesta tapauskohtaisesta työstä. Ei, ei tämä saa antaa heijastoa yleisemmälle tasolle tämmöisen lipsumisen. On erittäin hyödyllistä, mikäli keräämme mahdollisimman paljon tietoa ennalta ennen kuin tehdään ehdotuksia. Olen itse yhä suuremmin oppinut sen, että asetuksen ja täytäntöönpanota kulkea käsikädessä. Yksi ihan asia eurooppalaisissa markkinoissa on se, että ne ovat demokraattisesti säännellyt markkinat, ma- demokraattisesti säännelty markkina-alue ja sääntely on hyvä asia tässä suhteessa. Työryhmissä, jos olen mukana, pyrin varmistamaan sen, että sääntely mahdollistaa kilpailun ja antaa mahdollisuuksia ja tilaisuuksia uusille ja pienemmille yrityksille, eikä pelkästään vanhoille yrityksille tai suuremmille yrityksille. Tämä me pyrimme. Jossain määrin tämä on oikeastaan mahdollistakin. Sääntelyn avulla voidaan avata markkinoita ilman sääntelyä. Olisi monopoleja tai ainakin hyvin vähän toimijoita tuolla markkina-alueella, josta puhutaan. Toivon mukaan Tämä on mielekästä toimintaa. Valittavaa kyllä en tiedä, kuinka uusi roaming-asetus, verkkovierailuasetus saattaa kielessä vaikuttaa määrääviin markkina-asemiin. Näitä koskien kysymyksiä. Kiitoksia ja Marko Valli seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn äh, kollegoiden tekemiin äh, äh, lausumin kohteliaisuuksiin, vaikka ymmärränkin, että tämä asia on hyvin monimutkainen ja valtion tuki säädöstä ei ole oikein tapa rangaista eh, näitä yrityksiä, koska sitten palautukset tehdään niille valtioille, jotka ovat kannustaneet tähän veronkiertoon, joten on hyvin vaikea kansalaisille selittää, eh, miten tämä voi olla oikeutta. Mutta tämä on kuitenkin askel oikeaan, päin, oikeaan suuntaan. Minulla on toinen kysymys, se liittyy pankkeihin. Kuten tiedätte, eh, kolme vuotta sitten Euroopan komissio teki tällaisen antitrust-tuomion, kahdeksan pankkia sai tuomion, koska ne olivat manipuloineet Eurobor Euribor, Euriboria ja se, he joutuvat maksamaan useita miljoonia euroja. Useat valtiot, useat kansalaiset olivat tyytyväisiä tähän tuomioon. Kansalaiset haluavat tietää, miten pankit olivat heitä huijanneet. Tuomioon pitäisi selittää myös tämä. Komissio kuitenkin sanoi, ettei se pysty julkaisemaan tätä tuomiota, koska se pystyisi vaikuttamaan kauppaetuihin, liiketoimintaetuihin Minun mielestäni julkinen etu on tässä tärkeämpiä. En oikein voi ymmärtää, mikä on se liiketoiminnan etu, jota te tässä suojelette, kuinka se voi olla suurempi tai tärkeämpi kuin julkinen etu. Minä olen nähnyt ja tavannut useita eh, parlamentin edustajia, kansalaisia, jotka osallistuvat ähm, erilaisiin järjestöihin. En ymmärrä, miten äh, julkinen etu ei voi olla suurempi. Tämä on nyt teidän päätöksenne, että te julkista tätä tuomiota, koska pankit ovat kuitenkin joutuneet ähm, maksamaan rangaistuksensa. Kiitoksia. Well, this is of course a very important issue. Tärkeä kysymys tietysti, koska oma asiansa se toiminta, johon komissio voi ryhtyä, jos on kartelitapaus tai määräävän aseman väärinkäytöstä. Voidaan antaa sakot yritykselle tässä tapauksessa pankille. Toinen vaihe tietenkin kuuluu ku, asiakkaille, jos ovat kärsineet vahinkoa ja voivat sitä etsiä korvausta. Ja on ihan niin kuin te sanoittekin, että komission päätös on osa sitä, että autetaan ihmisiä etsimään, hakemaan korvauksia. Kun päätös on sitten tehty, yleensä käydään läpi varsin pitkä prosessi, mennään eteen ja taaksepäin ja me haluaisimme saada ymmärrettävän, luettavan, sisältöpitoisen päätöksen, jonka ihmiset voivat itse nähdä ja varsin usein huomaamme, että yritykset haluavat myöntää varsin niin vähän tietoa vain kuin mahdollista. Minusta pääsyy on siinä, että tässä tapauksessa me sovimme asian joidenkin pankkien kanssa, mutta emme kaikkien tai muiden kanssa. Joten osa tätä tapausta on vielä meneillään tutkimuksen alla. Mielelläni tutustun tähän tarkemmin ja annan tarkempaa tietoa, mutta tämä saattaa olla tässä ongelmana olemme hoitaneet asian joidenkin osapuolten kanssa, mutta joidenkin osapuolten kanssa tutkinta vielä jatkuu ja siksi emme voi julkistaa tietenkään mitään tietoja eikä päätöstäkään. Mutta varsin mielelläni palaan tähän asiaan ja kerron tarkemmin suoraan teille, mikä asianlaita tällä hetkellä on. Juu. Uh, Ian... Kiitoksia ENFstä. Herra Annemans ei, Danuta Hübner sitten. Kiitoksia komission jäsen. Myös kaksi kysymystä liittyvät toisiinsa tavalla tai toisella. Viikko sitten suurin piirtein tilintarkastustuomioistuin antoi kertomuksen, jossa osoitettiin, kuinka suuri virhemäärä oli valtion tuessa hankkeiden yhteydessä, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, jota Euroopan unioni yhteisrahoittaa – omasta talousarviostaan. Jäsenvaltioiden tietoisuus valtion tuista on melkoisen heppuisella tasolla henkilökohtaisesti sanoisin myöskin, että kapasiteetti pitää kiinni euroopasta sitoumuksista ja kunnioittaa eurooppalaista lakia on myöskin heikkenemässä menossa huonompaan suuntaan jäsenvaltiossa. Kysymys teille. Näettekö te tarvetta tehdä jotakin tietoisuuden parantamiseksi jäsenvaltioissa, koska asetusten ja säännösten kautta annamme lisää vastuuta jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot eivät toteuta tätä täytännössä. käytännössä. Taksivaliokunnassa peräänkuulutamme sitä, että komissio loisi suuntaviivoja, jotka liittyvät verotukseen ja valtion tukiin. Ja kesäkuussa komissio teidän DGnne antoi työasiakirjan, joka liittyy siirtohinnoitteluun ja verosopimuksiin. Tämä osa tästä näyttää suuntaviivalta. Kysyisin, oletteko lisää pohtineet suuntaviivakysymystä, mitä yleisesti ottaen voitaisiin tehdä sen varmistamiseksi, että olisimme tietoisen pienistä velvoitteista, joita perussopimus tuo mukanaan myöskin silloin, kun on kyse valtion tuista. Well, thank you, uh, very much, uh... Kiitoksia oikein paljon Tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus siinä työssä, jota me teemme, koska mitä enemmän jäsenvaltiot tietävät eh, sitä eh, parempia päätöksiä ne tekevät ja sitä vähemmän eh, hankalia tapauksia meidän täytyy käsitellä ja silloin veronmaksajien rahoja käytetään paremmalla tavalla. Joten itse asiassa me teemme paljon itsekin aina sanon ihmisille, että soittakaa meille. Jos on jotain, jos teillä on epäilyksiä, soittakaa meille. Parempi aikaisemmin kuin myöhemmin, kun, kuin vasta, kun sitten kun olette ilmoittaneet asiasta. On hankalaa, kun sanotaan, että näin haluaisimme tehdä, ja sitten joku sanoo, että no, mitäs ne valtion tukikysymykset, ja sitten huomataan, että ei näin voidakaan tehdä. Joten soittakaa meille. Me voimme antaa ohjausta, mutta soittakaa ennen kuin ryhdytte toimintaan. Toiseksi me annamme koulutusta jäsenvaltioille, jotka ovat kiinnostuneita, jotta ne näkisivät, miten meidän pitäisi toimia tässä, mikä on tämä ajatusmalli, mitkä ovat menetelmät niin, että tieto ja taidot ovat myös jäsenvaltioissa – koska yhä useammin päätökset tehdään jäsenvaltioissa ja siksi on tärkeää, että jäsenvaltioissa on tieto, pätevyys käsitellä näitä tapauksia. Kun me luomme suuntaviivoja, niin meillä on usein useita erilaisia tapauksia ja me katsomme katsomme näitä konkreettisia tapauksia, kun on kyse vero, välinein annetusta valtion tuesta, niin on liian aikaista antaa suuntaviivoja. Siksi me eh, annamme ohjausta. Se on vähän eh, tapauskohtaisempaa, emmekä anna tällaisia yleisiä suuntaviivoja. Toivon, että kun eh, työtä on tehty enemmän, niin voimme luoda suuntaviivoja kun äh, äh, olemme käyneet läpi nämä äh, tuhat eri veropäätöstä, jotka ovat pöydällämme, niin silloin ohjaus voi olla vielä parempaa. Teemme parhaamme, koska vero, tarkoitus on se, että veroa ei käytetä välineenä laittoman valtion tuen antamiseksi. Siksi ohjausta tarvitaan, jotta tilanne muuttuisi tulevaisuudessa. Meidän eh, täytyy olla mahdollisimman avoimia niin, että jäsenvaltiot voivat eh, saada tarpeelliset tiedot ja taidot. Ja se on tärkeää myös jäsenvaltioille, jotta ne voivat itse tehdä omat päätöksensä. Jos ei se vaikuta kauppaan sisämarkkinoilla, niin silloin se on jäsenvaltioiden asia. On kyse hallituksen ja äänestäjien välisestä asiasta asiasta, eh, kun katsotaan, että miten veromaksajan rahoja käytetään. For this year. Sauni seuraavaksi. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja Rova komissaari. Niin kuin puheenjohtaja oikein totesi kysymyksen, niin jossain määrin liittyvät eh, työhöni kilpailumietinnön kohdalla perusteluosassa viittaan energiavoimalaan. Ja itse asiassa komissio on jo käsitellyt tätä kysymystä useissakin yhteyksissä. Onko se siis PAX ydinvoimalasta? Haluaisin vain, jos kertoisitte, mikä tilanne on nyt milloin aiotte kommentoida tarkemmin tätä kilpailupuolta? Sitten toinen kysymykseni. En nyt sano, että tämä on hankala kysymys, koska itse asiassa henkilökohtaisesti en halua mitenkään erityisesti edistää peliteollisuutta, mutta kun tarkastelee tilannetta Euroopassa, niin mietin kyllä tässä vain yhä sitä, onko komissiolla tavallaan mitään uutisia niinkään, mitä tulee tämän alan sääntelyyn. Ja aivan erityisesti viitaan siihen, että nämä toimialat ovat todella kansallisia, eikä mitään todellista kilpailua Euroopan mittakaavassa ole. Siinä oikeastaan kaikki ja haluaisin teiltä näkemyksenne näihin asioihin. Uh, no, te tiedätte, että me teemme varsin paljon työtä ydinvoiman parissa näinä vuosina meillä on joitakin valtioita, jotka luopuvat ydinvoimasta ja toisia jäsenvaltioita, jotka äh, lisäävät ydinvoimaa. Ydinvoimapäätökset äh, perustuvat usein suoraan Euratom-sopimukseen, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden vapaasti valita energia äh, sekoitukseen se edistää ydinvoimaa, jos ne niin haluavat. Me katsomme, että onko valtion tukea mukana. jos valtion tukea on mukana, niin sitten täytyy olla riittävästi sitoumusta, jotta muut toimijat voivat olla markkinoilla. Tämä on yleinen lähestymistapamme. Miten me tämän bax tapauksen päätämme? Nyt on vähän liian varhaista sanoa, mutta tämä on meidän lähestymistapamme tässä tapauksessa, kuten näissä muissakin ydinvoimatapauksissa, ähm, jotka ovat käsittelyssä. Sitten tämä uhkapeli. Minulla ei, ei ole niin, ettei minulla ole uutisia. Minä en vain tiedä. Osittain tämä johtuu sisämarkkinakysymyksistä ennemminkin kuin kilpailulainsäädännöstä ja valtion tukilainsäädännön noudantamisesta. Riippuu siitä, kuinka avoimia markkinat ovat ja kuinka julkinen taho käsittelee uusia toimijoita markkinoilla. Mielelläni palaan asiaan ja voin katsoa, tietävätkö sisämarkkinakollegani tästä enemmän. Tämä on tällainen harmaa alue ja kilpailulainsäädännön ja sisämarkkinoiden välillä. Tiedän, että tämä on esillä monessa paikassa. Minä en valitettavasti nyt tiedä tätä asiantilaa tällä hetkellä. Pyydän anteeksi. Ja sivuhuomiona minulla on ollut mahdollisuus äh, lukea mietintönne ja kovasti odotan lopullista mietintöä, koska se on kyllä hyvin rohkaiseva. Se tuo panosta meidän työhömme. Kiitoksia. Jos teillä on lisäkysymys, niin voin ottaa aikaa. No ei sitten, herra Schwab. Saaren. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, no se kolme seikkaa, jotka haluaisin tänään ottaa esiin ja haluaisin keskittyä. Ensinnäkin valtion tuet myöskin viime kuukausina tämä ja verotuskysymys on tehdä enemmän teidän ansiosta näyttää poliittista painoarvoa viime aikoina, viime kuukausina. Valtion valtioiden, valtioiden toimintaan, valtioiden toimintaan johtaa jonkinlaiseen tällaiseen matkailuun, yritysten matkailuun maasta toiseen. Valtiolliset toimijat pyrkivät aina toimintaan tavalla. Sitten haluaisin kysyä teiltä siksi, onko tämä tukipolitiikka teille tunnettua? Tiedättekö te, onko mahdollisesti tällaiset vapautukset, ovatko mahdollisia, voiko valtiollisella tuella tukea tämän tyyppistä matkailua. Minä olen itse lausunnonlaatija sisämarkkinavaliokunnassa, kun on kyse ei ole kilpailupolitiikan vuosikertomuksesta. Hienoa, että Raimond Vihreistä täällä puhui digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisestä. Teidän puheenvuoron yhteydessä jo Olin tyytyväinen, kun piste merkille, että te jatkuvasti pyritte vahvistamaan toimintaanne niin, että loppujen lopuksi jossain päätöksen saadaan aikaan. Tätä suurin sorottaa, mutta mitä vahvemmin te pureudutte sisältöön, sitä selvemmäksi tulee eurooppalainen yhteistyö, yhteistyön tarve kilpailukysymyksessä. Se ei vielä vastaa sitä, mitä tavallinen kansalainen ja monet kollegat täällä oikeastaan odottavat. Siksi toivon mukaan teidän ehdotuksen, joka liittyy eurooppalaiseen kilpailuverkostoon, tullaan saamaan hyvin nopeasti sitten parlamentin käsittelyyn. Ja toivoisin teiltä myöskin kuulevani, että artikla 114 perussopimuksessa tai sitten tässä vahvistusta, ja tämän kautta tämä asia etenisi, jotta parlamentilla olisi merkittävä rooli tässä. Ja viimeinen seikka haluaisin vielä puuttua, liittyy samantyyppiseen asiaan, mitä kartelli lainsäädäntöön niin sen täytäntöpanon esittelijänä itse vastasin asiasta. Täytäntöpanon prosessi on nyt asia tällainen seuranta hieman eri valtioissa. On turhauttaa havaita, että vain yhdeksän jäsenvaltiota ylipäänsä on laatinut luonnoksia asiasta parlamentilleen. Monet eivät, monet eivät ole päässeet edes tähän saakka, joten vielä kuulisin myöskin kommentteja teiltä tähän. Uh, on the first question on tourist uh, promotion. Tämä ensimmäinen kysymys matkailun edistämistoimistoista. No, tässä on ehkä tietynlainen paradoksi, koska uh, toisaalta voi olla niin, että uh, avun ei katsota vaikuttamaan kauppaan sisämarkkinoilla. Toisaalta no, matkailun tarkoituksena on juuri eh, houkutella eh, ihmisiä toisista maista, eli se vaikuttaa kauppaan. Me emme ole kiinnittäneet erityisesti huomiota tähän, ja tietääkseni meillä ei myöskään ole valituksia. Mielellään me vastaisimme epämuodollisesti tähän, jos jollakin on huoli siitä, että asiat eivät ole niin kuin pitäisi, mutta tähän mennessä ei ole tullut mitään muodollista Äh, ilmoitusta. Sitten tästä eurooppalaisesta kilpailuverkostosta. Tässä on kahdesta asiasta kyse. Yksi on se, että tämä työ, joka on tehty jo jonkin aikaa, jota tukevat myös kuulemiset tässä valiokunnassa, on se, että miten kansallisilla kilpailuviranomaisilla on tarpeelliset välineet. Äh, tietenkin täytyy kunnioittaa äh, sitä tapaa, jolla kilpailulainsäädäntö on toteutettu, mutta kuitenkin niin, että viranomaiset voivat olla riittävän riippumattomia, että ne voivat modernilla tavalla kerätä todistusaineistoa, mainitakseni muutaman asian. Me emme ole vielä saaneet päätökseen vaikutusten arviointia, mutta toivon, että voidaan me tehdä yhteistyötä myös parlamentin kanssa, kuten puheenjohtaja sanoi, te olette yhteislainsäätäjä tässä asiassa. Yksi Euroopan kilpailuverkoston vahvuuksista on se, että se ei ole kovinkaan muodollinen. Se perustettiin nyt yli kymmenen vuotta sitten ja se on vahvistunut ajan myötä. Ja yksi tärkeistä asioista on se, että ihmiset kokoontuvat, he keskustelevat sisällöllisistä kysymyksistä, ymmärtääkseen mitä komissio tekee ja mitä muut ihmiset tekevät. Ja kuten tiedätte, jotkut kilpailuviranomaiset eh, toimivat uranuurtajina. Näette sen Saksassa, näette sen Ranskassa. Saksassa viranomaiset eh, katsovat tätä harmaata aluetta eh, henkilötietojen suojan välillä ja sen välillä, mille, miten Facebook kehittää suhdetta käyttäjiinsä tai asiakkaisiinsa. Tämä on kysymys, joka kiinnostaa varmasti kaikkia. En tiedä, miten Euroopan kilpailuverkosto on järjestäytynyt, tapaako se teidän valiokuntanne, mutta jos olette kiinnostuneita tästä, niin ehkä voimme luoda jonkun epävirallisen tapaamisen. Mutta ehkä olisi kuitenkin hyvä ensin odottaa niin, että meillä on tämä vaikutusten arviointi, niin että meillä on jotain konkreettista pöydällä ja sitten ehkä järjestää kuuleminen siitä, äh, onnistuimmeko tukemaan heidän työtään ja kansallisten viranomaisten ja komission yhteistyötä. Kiitoksia edustaja Vaje. Kiitoksia. Komissaari, ensimmäinen kysymys liittyy Caterpillar-yrityksen verokysymyksen. Tämä yrityshän päätti sulkea haaraliikkeensä Belgiassa ja tässä menetettiin pari tuhatta työpaikkaa. Tämä on varsin brutaali tapa toimia ja todellakin skandaali lähes, koska tässä pyritään vain suurempiin voittoihin, osinkoihin. Ja tietenkin sitten lehdistöstä olette saaneet tietoa Luxeksen kautta, että Caterpillar on hyödystynyt monenlaisista verojärjestelyistä Luxemburgin kanssa. Olemme sitten syyskuun sulkemisen jälkeen Caterpillar-ryhmä olisi ottanut käyttöön verojärjestelmän, joka katsoi pystyy välttämään veroja Belgiassa ja siirtämään voittoja Sveitsiin. Kun otetaan huomioon nämä tekijät, haluaisin tietää, aikooko komissio tutkia tätä ryhmän verojärjestelyä, koska selvästikin tässä toimitaan sitä vastaan, mitä te haluaisitte. Kun haluatte, että maksetaan veroja sinne, siellä, missä toimintakin hoidetaan. Sitten toinen, kun se on muuta Bayerin fuusiota, saimme kuulla pari viikkoa sitten, että Bayer-yritys aikoi ostaa tämän Monsanton. Tietysti on näitä legitiimejä pelkoja, joita työntekijöillä on työpaikoistaan on myös vaara siitä, että saamme uudenlaisia tuotteita lautasellemme. Tässä toimitaan sisämarkkinoiden kilpailusääntöjä vastaan, käytetään väärinmääräävää asemaa, koska tämä ryhmä tulee niin suureksi 23 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan halusin tietää, mikä teidän näkemyksenne on tästä yrityskaupasta ja ajatteko ryhtyä tutkimaan määräävää äh, asemaa vai ei. Ja sitten haluaisin vielä palata siihen, että tuomitsitte äh, tämän tuomion Applelle. Ja Irlantihan aikoo haastaa tämän päätöksen. Sama koski Microsoftia muun muassa omassakin maassa 35 monikasta yritystä, jotka ovat maksamaan takaisin vero, veroja myöhemmin. Katsotaan, eri hallitukset ovat yhtiön toiminut, oletteko sitä, että pitäisi muuttaa sitä tapaa, millä voidaan saada takai, painostaa tehokkaammin jäsenvaltioita saada nämä rahat takaisin yritykseltä, ja onko jo saatu näitä varoja perittyä? Kiitoksia. Uh, we have no formal case. Meillä ei mitään virallista tapausta meneillään kateperalia vastaan. Uskon, että olisi väärin avata tämä juttu, koska Caterpillar on niin pyllerryksissä muutenkin työryhmä kaikilta osapuolilta kannalta, kaikkien osapuolten kannalta tarkastajan asiaa parhaillaan, mutta mikäli tapaus tulisi, se olisi sen omien merittien vuoksi otettu juttu, eikä minkään huhupuheen perusteella. Monsanto ja Bayern ja niiden fuusio on vasta alkumetreillään samalla alueella. On muita juttuja meillä Kim Chinan ja, ja toisen yrityksen fuusio ja kahden muun yrityksen fuusio, jotka toimivat samalla markkinoilla. Nämä kaikki ovat menillään tämän vuoden ensi vuoden aikana näinä aikoina – nämä toteutamassa. Tärkeää on se, että fuusion jälkeen meillä on sellainen tilanne, jossa kuluttaja voi hyötyä siitä, että hinnat ovat huokeat, laatu on hyvä ja innovaatiot toteutuvat. Tähän täytyy pyrkiä. Nyt on liian varhaista antaa minkäänlaista tietoon perustavaa lausuntoa, koska niin kuin aina me odottelemme ja katsomme, kuinka markkinat sitten toimivat sitten, kun fuusio toteutuu. Katsomme, että meillä on velvollisuus niin kuin aina toimia näin. Tämä on tietysti erittäin tärkeä markkina-alue. Meillä on viljelijöitä, jotka ovat tärkeässä asemassa elintarvikeketjussa. Ja juuri viljelijät ovat näiden yritysten asiakkaita. Nämä tulevat olemaan erittäin merkittäviä tapauksia. Meidän täytyy varmistaa, että se tuodaan semmoisella tavalla, mutta nyt on varhaista vielä sanoa mitään tärkeämpää siitä, kuinka tämä fuusiot käytännössä toteutuvat, mitä vaikutusta niillä on. Ja se, että maata tekevät valituksia, kun niillä on kohdistunut kielteisiä päätöksiä laittamista valtion tuista, niin myönteinen asia tässä on se, että tuomioistuin voi sitten vahvistaa tapauksen. Ja silloin loppujen lopuksi tiedämme, miten asia on. Olen itse soutanut ja huovannut sen kysymyksen suhteen, pitäisikö maan, joka antaa tällaisen lahjan, pitäisi tällä maalla on oikeus ottaa tämä lahja sitten takaisin, tai saada se takaisin. Meidän on erittäin huolisia varovaisia näissä kysymyksissä tässäkin valiokunnassa. Kun työ on aloitettu, olemme pyrkineet toimimaan tässä erittäin varovaisesti. Ja ajatus, että valtion tuki perittäisiin takaisin vuosikymmenten takaa jopa, on esitetty. Tässä on samoja hankaluuksia kuin ne, jotka mainitsin Tanskan tapauksen yhteydessä. Kaikkein mahdottomin asia olisi se, että otettaisiin tai vaihtamaan sitten takaisin. Tämä on suorastaan käsittämätöntä. Silloin tämä olisi täysin käsittämätön asia. Nyt täytyy elää sen ikävän asian kanssa, että joutuisi ottamaan takaisin, perimään takaisin jotakin, minkä on antanut jollekin taholle. Tämä on erittäin vakava kysymys, jonka te esititte. Meidän täytyy tehdä ankarasti työtä, erittäin keskittyneesti työtä, jotta voitaisiin lopettaa se, että veroja käytetään välineenä valtion tuen antamiseksi. Tämä ei tee, tämä tekee pelikentästä epätasaisen niiden kannalta, jotka maksavat veronsa ja sitten jotkut yritykset saavat suopean verokohtelun tai verosopimuksen hallituksen kanssa sopimuksen mahdollistaa sen, että ne eivät joudu maksamaan samoja kustannuksia kuin muut yritykset toiminnastaan. Yritys, yritykset, joiden kanssa ne kilpailevat asiakkaista, pääomasta ja niin poispäin. Tähän täytyy keskittyä. Laittoman valtojen tuon takaisin periminen verotuksen kautta sen pitäisi olla poikkeuksena, kun valtiontukikysymyksiä käsitellään. Tässä meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Päätös, jonka komission tässä tapauksessa tekee, ei estä valituksen tekemistä Starbucksin tapauksessa ja Fias Financing and Trade-tapauksessa. Rahat on pistetty suljetulle tilille. 35 yritystä on mukana Tämä on monimutkaisempi juttu. Se on vaikeampi maksaa näitä veroja ja niitä periä sitten ja pistää niitä suunnitelle tilille. Iranin kanssa tehdään työtä samaisen, samantyyppisen kysymyksen suhteen. Valitus ei kuitenkaan muuta päätöksen täytäntöönpanoa, joka komissio on tehnyt ja pyrkimystä luoda tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia, jotka ovat vääristyneet valtion tapauksen vuoksi. Kiitoksia. Vielä muutamia lisäkysymyksiä, jos haluatte puheenvuoron. Nyt herra Nuplus on ainoa, joka pyytää puheenvuoroa. Herra Toija myös. Olkaa hyvä. Eh, καταρχήν για το ζήτημα που έβαλαν πολλοί συνάδελφοι του πρόστιμου κατά της ΕΙΠΟ. Tästä kysymyksestä, jonka useat kollegat ovat nostaneet εσύ nimittäin Apple. Tietenkin myös Yhdysvalloissa on ollut liike kelintää, mutta loppujen lopuksi mitä ne ole tapahtunut. Sitten tämä, mitä sanoitte valtion tuista. Jos yritys lähtee markkinoilta, niin sitten joku toinen hyötyy siitä, joko joku, joka on markkinoilla tai joku, joka tulee uutena markkinoille. Esimerkiksi näin oli Maragan varustamoiden suhteen Kreikassa. Silloinkin oli valtion tukia suurimmalle teollisuuden alalle Kreikassa. Se oli viimeinen olemassa oleva varustamo Kreikassa. Ja tämä on varmasti esimerkki suuresta yrityksestä, joka tällaisia tukia on saanut. Ja nyt haluaisin tietää, pidättekö tätä markkinoille sopivana vai ette. Ja sitten vielä kysymys, että jotkut yritykset saavat valtion tukia. Tämähän näyttää olevan jonkinlainen veropoliittinen sota, joka on syttynyt. Euroopan unioni ja Kreikka edistävät eri syistä e, suuria yrityksiä vero valtion tuilla ja toisaalta sitten taistellaan veron välttämistä vastaan. Satoja työpaikkoja on menetetty. Tämä vaikuttaa moniin ihmisiin Kreikassa. He ovat esimerkiksi ottaneet kiinteistölainoja, joita eivät voi maksaa takaisin, ovat menettäneet kotiinsa. Onko tämä oikeudenmukaista? Ei se ole oikeudenmukaista. Eli toisaalta meillä on tämä uudistusohjelma ja tämä avustusohjelma, jota toteutetaan hyvin tiukalla kädellä. Sehän on tietynlaista valtion väliintuloa. Nyt sitten Kreikan velat pitäisi jotenkin maksaa takaisin tai niitä pitäisi helpottaa tai ne pitäisi poistaa. Pidetäänkö tätäkin sitten investointien kannustimena Kreikassa? Uh, Kiitoksia. Herra Toire seuraavaksi. Kiitoksia paljon puheenjohtaja Aron Rouva, komissaari Vestager. Te vastasitte jo kollegan kysymykseen, joka liittyi Googlen tapaukseen. En nyt haluaisi siihen erityistapaukseen puuttua kysymyksessäni, vaan yhteyteen, joka on digitalisoittumisen ja internettalouden välillä. Jotkut asiantuntijat ovat jo kyselleet, että ovatko meidän kilpailusääntömme tämän kannalta riittävät. Ja toinen yhteys, johon on riittänyt kriittisiä äänenpainoja, niin sanottu common ownership-kysymys, eli se, että suuret yritykset, Blackwell ja muut, investoivat kaikki samaan yritykseen. Joidenkin professorien kanta Yhdysvalloissa ainakin ollut sellainen, että mahdollisesti kilpailuintensiteetti jollakin sektorilla tai jollakin alalla vähenee tämän vuoksi. Kysymykseni teille on siksi seuraava. Onko komissio ottanut tämän asian onkeensa ja voidaanko olettaa lähiaikoina lainsäädäntöä komission puolelta tämän asian suhteen, jotta tämä uusi kehityskulku kilpailukysymyksissä ja juuriselta kannalta otettaisiin työn alle? Kiitoksia komissaari, kiitän siitä, mitä te teette. Tänne, täällähän on teitä jo kiitetty. Mutta tästä kilpailukulttuurista, koska Ranskassa esimerkiksi on tällainen yritys Alston ja hallitus ostaa materiaalta, se ei tarvitse rahalla, jota sillä ei myöskään ole sitä paitsi. Ja mitä voidaan tehdä? Voitaisiin tehdä, että tällaisessa perustajajäsenmaassa, jossa Rooman sopimus on voimassa vuodesta 1957, ei pystytä tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä ennen vaaleja, kun joku yritys on sulkemassa toimintansa. Uh, no, aloittaakseni tästä kysymyksestä suurista yrityksistä ja maksamattomista veroista. Tässä on kaksi erilaista lähestymistapaa ja yksi syy sille, miksi eh, verolainsäädäntökysymyksissä, joissa kollegani Pierre Moskovici tekee ehdotuksia, yksi niistä syistä, miksi muutoksia siellä tapahtuu, todellisia muutoksia, on se, että monet ihmiset ovat menettäneet kärsivällisyytensä. He näkevät, että kansalaiset maksavat enemmän veroja, arvonlisävero on noussut joissain jäsenvaltioissa, eh, palkka on alentunut, jos he ovat Äh, julkisen sektorin työntekijöitä, äh, vähemmän etuja eläkeläisillä. Monet tällaiset kysymykset vaikuttavat kansalaisiin ja sitten he näkevät, että lähestymistapa on toinen yritysten suhteen. Tai he näkevät, että pk-yritykset maksavat kyllä veronsa, kun taas suuryritykset eivät maksa äh, samassa mitassa. Ja sitten erilaiset vuodot, LuxLeaks, Panama-paperit, Bahama-paperit ovat vaikuttaneet tähän. Ja siksi poliittiset päätöksentekijät neuvostossa ovat paljon halukkaampia päätöksentekoon. He kuulevat myös parlamentin keskustelut, äänestäjien keskustelut kun on kyse muista kysymyksistä, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Niin minä yritän tehdä läheistä yhteistyötä äh, esimerkiksi kollega Elspieta Bienkovskan kanssa äh, varmistaakseni, että sisämarkkinasäännöistä pidetään kiinni, jotta äh, niitä ei väärinkäytetä. Sisämarkkinoiden pitäisi olla kaikille, eikä vain niille, jotka osaavat hyödyntää näitä sääntöjä parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten äh, kun on kyse säännöistä ja siitä, että varmistettavat myös digitaalisen talouden alat, jotka jossain vaiheessa tulevat olemaan kaikki taloutemme alat, koska taloutemme äh, digitalisoituu, niin on tärkeää kehittää äh, uusia välineitä ja pitää nuo välineet ajan tasalla, koska meidän on äh, huomioitava uudenlaiset tiedot, jotka ovat tärkeitä päätöksenteossa. En tiedä tässä yhteisomistajuudesta, josta puhuttiin, mutta yritämme ottaa sidosryhmät mukaan. Aloitimme juuri julkisen kuulemisen, julkisen konsultaation yrityssulautumista. Pitäisikö meidän katsoa tarkemmin tällaisia yrityskaupoja, joissa tiedot tai esimerkiksi tutkimuksella on suuri merkitys, etteivät sellaiset yrityskaupat mm, jää meiltä huomiota, jotka vaikuttavat markkinoihin voimakkaasti, mutta koska esimerkiksi patentti ei ole vielä täysin käytössä ja liikevaihto ei ole ja siksi me emme näe sitä tai näillä tiedoilla ei ole vielä suurta merkitystä, eikä ne vaikuta liikevaihtoon ja siksi me emme näe sitä. Meidän äh, haluamme kuulla sidosryhmiltä, miten meidän pitäisi käsitellä tätä, äh, että äh, tämme pitääkö yritysten ilmoittaa tästä vai ei, ja jotta meillä olisi vähän laajempi katsanto niin, että ymmärtäisimme, että tämä ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia, eikä ole kyse pelkästään liikevaihdosta. kilpailukulttuuri on tärkeä, kuten monet muutkin asiat. Se on syötettävä jokaiselle sukupolvelle, muuten se jää ähm, huomiota ja siksi Ekon valiokunnan tuki on niin tärkeää, koska kun julkisesti valitut edustajat puolustavat kilpailua ja kilpailukulttuuria, niin silloin meidän vaikutusvaltamme, meidän toimintamme on paljon tehokkaampaa kuin jos komissio yksin ryhtyisi siihen. Me yritämme tehdä parhaamme, mutta ei tietenkään komission pidä ainoastaan vain toteuttaa sääntöjä, vaan meidän on varmistettava, että kilpailun hyödyt näkyvät, koska mm, kilpailun haitat ovat hyvin voimakkaat joillekin, kun taas kilpailun hyödyt ovat, jakautuvat hyvin ohuelti monille ihmisille, joten meidän pitää yrittää perustella, että tarkoituksenamme on varmistaa, että meillä on oikeudenmukainen markkinapaikka. Minä olen huomannut, että suurin osa ihmisistä ei ajattele politiikkaa joku päivä eivät ehkä välttämättä edes joka viikko, jotkut eivät ajattele politiikkaa edes vaalipäivänä, mutta he näkevät markkinat joka päivä, kun he ostavat ruokaa illallista varten, kun he miettivät sitä, että onko heillä vielä työpaikka, saavatko he uusia kollegoita, joita yritys tarvitsee, niin silloin markkinat vaikuttavat heihin joka päivä. Jos me pystymme saamaan aikaan vaikutelman siitä, että markkinat ovat oikeudenmukaisia, niin silloin olemme pystyneet vaikuttamaan heidän elämäänsä myönteisellä tavalla. Kyse ei aina ole menestyksestä, mutta ainakin asioita ei ratkaista suljettujen ovien takana, takahuoneessa, vaan tarkoitus on, että paras pääsee eteenpäin oikeudenmukaisilla markkinoilla. Jos pystymme tässä, niin silloin pystymme aina uudelleen luomaan tällaisen kilpailukulttuurin, josta on hyötyä kansalaisille. Uh, Kiitos, tämä erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen jäsennelty vuoropuhelu. Olen tismalleen samaa mieltä siitä, mitä te juuri sanoitte, siitä, miten tärkeää on luoda oikeudenmukaiset markkinat ja samalla tarkastaa sitä roolia, joka yhteisellä unionin kansalaisuudella on. Uskon, että nyt saatiin myöskin niin paljon aihetta lisäpohdinnoille, mukaan luettuna se, mikä olisi optimaalinen tapa uudelleen pohtia, miten valtion tuet peritään takaisin epäsuorasti tässä on yleensä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Tämä on osa-alue, jolla tarvitaan lisää pohdintoja. Ne teetään tarpeellisia ja tärkeitä. Lisäksi täytyy jatkaa työtä, jotta saadaan yhä läheisempää ja jäsenellempää ja parempaa vuoropuhelua aikaan. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtajan nojen Peter Simonille. why.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick auf die Uhr. Hyvät kollegat, kun vilkaisen kelloa, niin näen, että olemme aikataulusta jäljessä ja siksi äh, menenkin saman tien esityslistan kohtaan neljä. Se sopii edelliseen aiheeseen EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Meillä on täällä tänään kollegamme Tibor Stanin mietintöluonnos ja annankin hänelle heti äh, puheenvuoron. Kuinka moneksi minuutiksi? Viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Tibor. Um, dear colleagues, um, I think... Uh, uh, Hyvät kollegat, tästä taitaa ollakin yksimielisyys, että vahva EU-kilpailupolitiikka on aina ollut tällainen kulma kivi eurooppalaisessa hankkeessa. Siksi on kunnia olla esittelen tässä asiassa joka tietenkin on ratkaisevan tärkeää globaalistikin ajatellen EUn tulevaisuudelle. EUn kilpailupolitiikka on olennainen väline, kun ajatellaan kunnolla toimivia sisämarkkinoita. Kilpailupolitiikka tietenkin auttaa meitä estämään liiallista taloudellista keskittymää tai talousen vallan keskittymistä. Ja se on myös avainasemassa, mitä tulee parempaan, parempaan hintalaatusuhteisiin, palveluihin, suurempaan valinnanvaraan kuluttajille. Se vaikuttaa myös olen aivan vakuuttunut siitä, että parlamentti on yhtenäinen sen asian suhteen, että kilpailupolitiikan pitäisi vaikuttaa merkittävällä tavalla poliittisiin prioriteettikysymyksiin, innovaation edistämiseen, laadukkaisiin työpaikkoihin, kasvuihin, investointeihin, kuluttajien suojeluun ja siihen, miten voidaan jälleen vahvistaa sisämarkkina-aspektia, erityisesti ottaen huomioon digitaaliset sisämarkkinat ja energiaunioni. Kuten te voitte nähdä, ja kaikki hyvin tietävätkin, tämä aihe on paljon laajempi. Emme voi keskittyä joka ikisen aspektiin tällaisessa mietintöluonnoksessa, erityisesti mitä tulee äh, näihin rajoitusvaatimuksiin, joita on asettu mietinnöille. Siksi olen keskittynyt seitsemään tärkeään aiheeseen. Samalla yrittänyt kun olen yrittänyt laatia mietintöä. Ensimmäinen kysymys, sisämarkkinoiden integrointi. Tämä on minulle ykkösprioriteetti. Tämä on tietenkin avainkysymys myös kansalaisille ja yrityksille. Olen sitä mieltä, että yleisesti ottaen komissio on oikealla tiellä, mitä tulee tähän asiaan. Kuitenkin me tarvitsemme vielä lisäaskeleita, jotta voimme vahvistaa sisämarkkinoita fiskaaliunionin kautta myös. Sitten toiseksi keskittyisin digitaalisiin sisämarkkinoihin, joissa komission pitää ryhtyä vieläkin kunnianhimoisempiin toimiin, että poistetaan esteitä verkkokilpailulta, ja olen tätä korostanutkin, tätä kilpailupuolta jakamistalouden yhteydessä. Tällä välin uskon kuitenkin, että tämän tekstin pitäisi heijastella hiljattaisia tutkimuksia kilpailun vastaisiin toimiin tietyissä yrityksissä. Sitten tässä käsitellään myös kilpailuaspekteja, joka liittyy hiljattaiseen kehitykseen televiestintäalalla. Kolmantena korostan, kuinka tärkeä johdonmukainen valtiontukisääntöjen soveltaminen on. Tästähän juuri äsken pitkään keskustelimme. Tässä korostaisin sitä, että komission pitää selventää säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan valtion tukiin rahoitussektorilla. Neljäs kysymys. Kartellin vastaiset toimet ja fuusion valvontatapaukset. Itse asiassa olen sitä mieltä, että minun ei tarvitse käydä näitä asioita läpi tässä vaiheessa, nämä ovat vähän liian teknisiä, M- mutta mainitsen nyt vain. Sitten viides aihe keskittyy erilaisiin se- alakohtaisiin kysymyksiin, energiaunioniin tai elintarviketeollisuuteen. Tämä tietysti hiukan eroaa mistä tahansa muusta teollisuuden alasta. Sitten kuudentena aiheena olen ottanut esille sen, että tarvitsemme tehokkaampaa, paljon järjestäytyneempää kansallista kilpailuviranomaisten toimintaa. Sen, sen takia uskon, että eu kilpailusääntöjen hajauttamista tarvitaan EU-ssa. Ja lopuksi tämä on seitsemäs avainkysymys. Korostan sitä, että pitää säilyttää normaali jäsentynyt dialogi hengissä parlamentin ja komission välillä, erityisesti täällä ekon valiokunnassa, samoin sen kilpailupolitiikkatyöryhmässä. Uskon tätä kautta tämä auttaa niin parlamenttia kuin komissiotakin, ne voivat tehdä paremmin yhteistyötä keskenään. Ja minä uskon vilpittömästi, että tämä käy esiin myös tästä mietinnöstä. Nyt vielä haluan kiittää komissiota, komissaarin, komissaaria hänen avoimuudestaan, jota hän on osoittanut tähän mennessä parlamenttia kohtaan. Kuitenkin parlamentille pitäisi myöntää, myöntää myös yhteispäätös mahdollisuus kilpailupolitiikalla. Siksi vetoamme siihen, että perussopimuksia muutettaisiin tältä osin. Niin kuin näette, nämä aiheet eivät ole mikään kattavallista ja voimme laajentaa tätä vielä moniin kysymyksiin. Tulen itse, itsekin tekemään tarkistuksia. Ja tätä nyt pyydän teiltä, kollegat, että toimisitte näin. Joten puheenjohtaja, toivon myös, että saamme aikaan hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja henkilökunnan kanssa. Ja näin saamme aika kunnollisia kompromisseja, jotka tyydyttävät eri äh, tahoja mutta lopputuloksena tavoitteena tietenkin on helpottaa ihmisten ja eurooppalaisten yritysten elämää, toimintamahdollisuuksia. Kiitoksia Tibor ja nyt esittelee joka neljä minuuttia ensin Burkhard Baltz, joka korvaa Matius Sedon. Kiitoksia kollegani pyytää anteeksi sitä, että hän ei päässyt ajoissa paikalle. Hänellä oli muita menoja, hän ei päässyt paikalle, mutta varjettelemme toteaisi, että hän pitää hyvänä tätä lausuntoluosta, joka nyt liittyy EUn kilpailupolitiikkaan ja sitä koskevan vuosikertomus. Hän haluaa kiittää lausunnonlaatijaa hänen tekemästään työstä. Kyse on mielenkiintoisesta tekstistä, jos suhtaudumme myönteisesti. Olemme samaa mieltä siitä, että EUn kilpailupolitiikka on aina ollut erittäin relevanttia EUn yhteisen hankkeen kannalta. Varjosittelijä myöskin pitää erittäin tärkeänä sitä, että sisämarkkinat toteutuvat varsinkin on kyse digitaalista sisämarkkinoista. Tällä voidaan luoda satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Tällä voidaan myönteisesti vaikuttaa Euroopan talouteen ja myöskin energiaunionin toteutumiseen. On vain joitakin erittäin harvoja pieniä seikkoja, joita täytyy vielä hieman työstää. Viimeinen seikka esimerkiksi liittyy sisämarkkinoiden integroitumisen lähentymiseen. Varjoesittäjä katsoo, että tasavertaiset kilpailuolosuhteet pitäisi asettaa kaiken keskiön tässä Hän odottaa nyt yhteistyötä varjostettelijan muiden varjostettelijoiden kanssa ja kansanpuolen koordinaattorin ominaisuudessa toteasin itse, että olen samaa mieltä siitä, että lausuntoluonnos on hyvä pohja jatkolle ja tulevalle työlle. Siitä huolimatta meidän täytyy vielä pohtia uudelleen sitä yhteyttä, joka tässä on mainittu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja EU-kilpailupolitiikan välillä. Kilpailupolitiikassa on kyse siitä, että noudatetaan sääntöjä ja varmistetaan se, että yritykset voivat kilpailla oikeudenmukaisesti keskenään Muut seikat, mukaan ottana fiskaaliunioni, eivät kuulu tähän mietintöön. Siksi joitakin selvennyksiä tarvitaan vielä kohtaan 14. Siinä on kyse rahoituspalveluista. Niin ikään siinä kysymykseen pitäisi saada selvennystä, mikä on politiikan taustalla tässä kappaleessa, mihin sillä pyritään. E Kiitoksia Burkhard Barth ja sitten e Sander Lunds. Kiitoksia Peter, kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle hänen mietintöluonnoksestaan. Tämän myös kollega Burkhard Baltz mainitsi. Se on hyvä luonnos, tarkin. Pohjat tässä työstä on tehty. esäryhmänä. voimme tukea useita näistä kappaleista, jotka esittelijä on laatinut. Tässä lausunnossani tänään haluaisin käsitellä vain muutamaa kommenttia. Ensinnäkin yksi näistä kuumista aiheista. Minä olen hiukan huolestunut siitä, että kuten viime vuonna tämä mietintö eh, käsittelee hyvin paljon verotuskysymyksiä tässä eh, tarkistusprosessissa. Olen tietenkin samaa mieltä siitä, että eh, kilpailun vastainen verotuksen rahoituksellinen valtion apu on asia, jota on, on puututtava, jotta meillä olisi tasa-arvoinen pelikenttä sisämarkkinoilla, mutta verotus on kuitenkin jäsenvaltioiden suvereeni toimivalta, joten pyytäisin, että tai ihmiset keskittyisivät kilpailukysymyksiin. Erityisesti jos luen kappaleet kolme ja neljä tässä asiassa, äh, on ehkä vielä jotain tehtävää. Sitten toinen asia, ja varmasti pystymme äh, löytämään yhteisymmärryksen tässä asiassa. Äh, tämä on elementti, joka mielestäni puuttui tästä mietintöluonnoksesta, nimittäin sosiaalinen polkumyynti, se tosi seikka, että että lähetetty työntekijä on halvempi kuin kansalainen. Sitä pidetään epäreiluna kilpailuna ja meidän tehtävämme kansalaisten edustajina on nostaa nämä huolet esiin sen sijaan, mutta emme saa tietenkään ryhtyä liiallisiin tai protektionistisiin toimiin, mutta varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Kolme, tässä mietinnössä äh, vaaditaan, että väliaikainen äh, valtion tuki rahoitusalalla äh, vähenee tai se, sitä luovutaan. Se on erittäin tärkeää. Minä menisin jopa askeleen pidemmälle ja sanoisin, että jos katsotaan, mitä nyt Saksassa, Italiassa ja muissa maissa tapahtuu, jossa pankit tai hallitukset ajattelevat jopa murtavansa näitä valtion tukisääntöjä, jossa on pankkien pelastuksia ja alhaisen ja keskitulotason ihmisten täytyy pelastaa pankkiireja ja osakkeenomistajia, niin tämä on kyllä mielestäni epäreilua ja taloudellisesti lyhytnäköistä. Meillä on tärkeä rooli tässä parlamentin, meidän on kunnioitettava kilpailupääosaston riippumattomuutta ja parlamenttina meidän täytyy puhua yleisestä kilpailulainsäädännön puitteistosta, mutta ei meidän pidä kuitenkaan käsitellä yksittäisiä tapauksia. Se on minun henkilökohtainen suosituksena. Siksi en nimeäisi erityisesti yksittäisiä yrityksiä tässä mietinnössä. Tämä on kyllä vähemmistön mielipide tässä parlamentissa, näin olen huomannut edellisiltä vuosilta, mutta kovasti odotan yhteistyötä tämän asiakirjan parissa. Kiitoksia. Kiitos Sander Luuns. Aldesta nyt Ramon Tremosa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo olla jälleen mukana kilpailumietinnön laatimisessa, joten haluan olla yhteistyössä esittelijän kanssa 2013 olin parlamentin esittelijänä itse, joten kokemusta on ja minä kehottaisin, että esittelijä yrittää täällä on mahdollisimman suuren enemmistön, koska tässä on kyseessä mm, mikä on mietitty, mutta jos on viisi tai kuusi tai jäsentä, jotka äänestävät tämän puolesta, niin se on selkeä poliittinen viesti, jonka voimme antaa komissiolle, jotta se voi keskittyä tiettyihin kysymyksiin ja korostaa niitä asioita, joita parlamentin mielestä voidaan parantaa ja osoittaa uusia kenttiä ehkä, joita komissio voi tutkia mitä tulee esimerkiksi monikansallisiin suuriin yrityksiin. Minä toivon, tai tietysti meillä kaikilla on omia ideologisia mieltymyksiämme. Esimerkiksi minä olen sitä mieltä, niin kuin herra Luniskin, että ehkä tässä yhteydessä ei pitäisi puhua finanssipuolisista näkemyksistämme tai veropuolisista kysymyksistämme, koska – nythän se kuuluu jäsenvaltioiden käsiin ja niin mielestäni mitään selkeää mandaattia ei missään maassa ole siitä, että annettaisiin tämä verosuverenisuus jotenkin Brysselin suuntaan. Meillä kaikilla on varmasti hyviä ajatuksia, mutta ehkä eikä tässä yhteydessä. Olen kuitenkin samaa mieltä Sander Luunisen kanssa. Olen samaa mieltä tästä Name and Shame toiminnasta. Tämähän alkoi jo 2013. Me ensimmäistä kertaa nimesimme Googlen. Ja se olikin kiinnostava keskustelu. Ja Mielestäni tämä on ihan hyvä asia, koska esimerkiksi viime torstaina äänestimme täysistunnossa vuosikertomusta, miten sovelletaan EU-lainsäädäntöä, ja 500 äänellä me nimesimme eri maita Etelä-Euroopassa, jotka kaikkein vähiten toteuttavat EU-lainsäädäntöä. On hyvä asia mielestämme, että jo kansalaiset tietävät, että jotkut maat pärjäävät näissä asioissa paremmin kuin jotkut muut minusta on hyvä, että nimetään myös tiettyjä yrityksiä. Tässä on siis esittänyt samaa mieltä. Joten katsotaan. Tämä on myös tärkeää tässä mietinnössä, koska näinä päivinä kun näemme, että Euroopan uskottavuus ja eurooppalainen hanke on kyseenalaistettu monilla alueilla, tämänhetkinen komissaari osoittaa ehkä nyt EUn ihan parhaita puolia, koska koska moni yritykset, moni monikansalliset yritykset tulevat yhä suuremmiksi ja globaaleimmiksi, ja kansalliset kilpailuviranomaiset pysyvät edelleenkin vain kansallisina, niin siksi mielestäni EU-tasolla DG Competition voi keskustella kasvokkain näiden suurten yritysten kanssa silloin, kun ne eivät noudata sääntöjä, joita pitäisi noudattaa. Ja muistuttaisin vaikkapa siitä, että huhtikuussa, kun komissaari Vestager aloitti toisen juttunsa Googlea vastaan. Sitten toisen väitetiedoksi antonsa ja totesi, että komiss tämä, tämä on huono käytäntö ja tässä tuemme komissiota. Tämän takia tänä vuonna ehkä tämä mietintö on vieläkin tärkeämpi kuin muina vuosina, koska kilpailupolitiikasta vastaava komissaari tekee erittäin hyvää työtä. Ja monet kansalaiset näkevät nyt tämän hyvän puolen silloin, kun suuret yritykset alkavat maksaa veroja tai nähdään, miten ne ovat väärinkäyttäneet määräävää asemansa, niin kuin Google toimii monia eurooppalaisia yrityksiä vastaan. Tämän takia minun mielestäni meidän täytyy nyt tehdä kovasti työtä, jotta saamme aikaan hyvän mietinnön. Minulla on 30 sekuntia, puheenjohtaja. Minä puolan sitä, että annettaisiin enemmän DG-kompetilla resursseja, niin ihmisiä kuin muita, jos, ne, jos on resursseja muista pääosastoista ottaa, koska meidän pitää pystyä vahvistamaan pääjohtajan strategista asemaa, jotta hän pystyy tekemään hyvää työtä globaalien haasteiden keskellä. Sitten vielä lopuksi näistä eri kohdista tulen tekemään tarkistuksia. Tarvitaan varmaankin tällainen luku liikenteestä. Tämä liittyy moninkin valtioihin, on tällaista monopolista suuntautumista ja voimme varmasti tehdä yhteistyötä myös verkkokaupasta ja karttelevastaisesta toiminnasta. Haluan mielelläni auttaa tässä niin paljon kuin vain voin esittelijää. Kiitoksia Guesta. Varjoesittelijä Paloma Lopes ei ole tällä hetkellä paikalla. Kysymys Guelle, onko ketään Paloma Lopesin sijaan? Okay. Flanagan Minä olen täällä Luke Flanagan. No puhukaa sitten. Shadow. Sattumoisin olen myöskin varjoesittelijä, joka vastaa asiasta maatalousvaliokunnassa. Yksi asia on aivan varmaa Tämä on mielenkiintoinen teksti, jo osittain on samaa mieltä, osittain ei. Se on päivän selvää. Mutta ylipäänsä kun on kilpailusta ja kilpailupolitiikasta, niin parlamentin täytyy Parlamentilta tarvitaan vahvaa tukea kaikkien toimien taakse. Minä suhtaudun päästä siihen, että asialle tehtäisiin mitään vakavasti otettavaa. EUn jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä tässä asiassa ja tähän pitäisi keskittyä. Yksi tapa taata se, että mitään tukea asialle ei tule, ja minä kyllä arvostan teidän lausuntoanne ja näkemystänne, on se, että mennään syvällisemmin fiskaaliunionin suuntaan. Tämä saattaa olla hyvä ajatus, takahuono ajatus, mutta yksi asia on varmaa, jos te tänä päivänä haluta puhua, on se, että ihmiset eivät halua tällaista, eivät ihmiset tällaista peräänkuuluta. Tämä vie ihmiset pikemminkin kauemmaksi meistä, mikä tähän mennään. En se äänestä tässä puolesta. Agrivalikunnossa on mainittu eräs seikka. On mielenkiintoista tarkastella Irlannissa kilpailua ja maataloutta yleisesti ottaen muutenkin maataloutta, koska komissio on tehnyt päätöksensä ja sanonut, että valtavan suuret lihanjalostajat voivat kyllä yhdistää voimansa. Suurin maatausjärjestömme IFA on tehnyt tutkimuksen, joka selkeästi osoittaa, että tämä ei ole hyvä asia viljelijöiden eikä primärtuottien kannalta, mutta tämä on kuitenkin runottu läpi EUlla on mahdollisuus tehdä jotakin kilpailulle ja mahdollisuus tehdä markkinoista kilpailukykyisemmät ja reilummat. Iranissa äh, tilanne on tämä, mutta mekin Eindhovenin pizza maksaa 4 euroa, mutta Iranissa se maksaa sitten 12 euroa. Voikin kysyä, onko todellista kilpailua olemassakaan ja miten EU voi vaikuttaa minun tilanteeseen. Minun täytyy sanoa, että minä en katso, eikä moni muukaan katso, että mitä hyvästä kilpailua siellä on. Teollisuuden elämä elinehto ja kasvun elinehto on kilpailu. Jotakin täytyy tehdä siellä. se saattaa monia asioita, joista on samaa mieltä. Mutta uskon, että on väärin ja on virhe, niin kuin yksi ekonomisti sanoi, että mikäli ajaa ojaan, niin ei jatkossa kannata jatkaa ojassa ajamista, vaan tekin täytyy pohtia keino, jolla päästään ojasta pois ja sitten vasta jatkaa matkaa. Kiitoksia EFDstä, eh, edustaja von Stoich. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi virhe. Ensinnäkin vihreistä Michel Ramon. Sekin sopii. Thank you, Uh, and thank you to the rapporteur. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää Tämä on hyvä jäsenelty luonnos. Ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että tämä ei ole vain tekninen, vaan myös poliittisesti kunnianhimoinen. Ja pyritään laajentamaan keskustelun laajuutta. Eurooppalainen projekti omaa nyt ongelmia. Euroepäily on yksi pääsyistä, koska EU nähdään hankkeena, joka puoltaa suuria yrityksiä. Enkä ole nähnyt mitään sellaista niin kuin tämä Apple-tapaus, että tämä ei palvelisi vain suuria yrityksiä, vaan myös kansalaisia, joten meillä on velvollisuus työstää näitä asioita. Minä esimerkiksi täysin tuen kohtaa kolme ja neljä ja menisin jopa pidemmällekin. Pitäisi löytää vieläkin enemmän tällaisia poliittisia vaatimuksia, vaatia enemmän eurooppalaista kehitystä ja meidän pitäisi pyytää eurooppalaista yhteistyötä tällä saralla. Samoin verokysymyksessä aivan erityisesti tulen itse tekemään tarkistuksia näistä asioista ja mitä tulee sitten digitaalisiin sisämarkkinoihin, niistä myös tarkistuksia. Aikaisemmin jo sanoin, että komissaari Vestager – tai Vestagarin edessä on ongelmia, komissio tulee haittaamaan kilpailua mediamarkkinoilla television alalla, mutta sitten, että tiedän, että tässä on tullut se vuodesta 2016 sen, siitä kertomuksesta, mutta jos voimme sanoa, antaa poliittisen lausunnon, joka suuntautuu eteenpäin, ja voisimme antaa parlamentin kannan, niin mielestäni näin pitäisi tehdä. Haluan myös tukea mitä tahansa vaatimusta, jonka mukaisesti pyydetään vahvistamaan tämän alan lainsäädäntöä toimintamahdollisuuksia. Kiitos. Kiitoksia nyt edustaja von Stoich. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Minähän olen periaatteessa hyvin skeptinen, kun äh, on kyse komission ehdotuksista. Äh, tämä koskee erityisesti kaikkia tendenssejä keskittää asioita tai tämä herra Weberin Interrail-lippu, mutta kilpailun säätely on toimivalta, joka EUlla on ollut jo pitkään ja vaikka kuinka olenkin skeptinen, niin se on ihan oikein. Komissio tässä eh, toteuttaa palvelun ja kun on kyse valtion tuista ja fuusioiden valvonnasta, niin sitä on tuettava. Kuitenkin tässä mietinnössä ollaan jälleen menossa toiseen suuntaan. Tätä mietintöä käytetään toimivaltuuksien laajentamiseen ja kollegat aikaisemmin mainitsivatkin sen. Tämä koskee veropolitiikkaa, joka ei kuulu tähän mietintöön. Tässä mietinnössä sanotaan esimerkiksi, että markkinatoimijoiden tulisi äh, maksaa oikeudenmukaisia veroja. Ei niiden tulisi maksaa oikeudenmukaisia veroja, vaan lain määräämiä veroja, ja kansalliset parlamentit määräävät nämä verot. Ja äh, vero toimivaltuus on vielä jäsenvaltioiden ja sen pitäisi jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa pysyäkin. Siksi kaikki asiat, jotka liittyvät verooikeuteen, eivät sovi tähän mietintöön ja minä vastustan niitä. Samoin kaikki ehdotukset, jotka liittyvät verooikeuden harmonisointiin. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, on tukisääntöjen käyttäminen tässä äh, pidetään tukia italialaisille pankeille hyväksyttävänä. Tämä on suuri virhe. Tämä on äh, tällainen myönnytys valtiolle ja meidän pitää lopettaa tällaiset myönnytykset. Meidän täytyy äh, lopettaa se, että pelastamme pankkeja konkurssilta, koska muuten tämä ei tule koskaan loppumaan. Sitten täältä puuttuu perustuu myös jakamistalous. Se on innovatiivisinta, mitä meillä on Euroopassa tai kansallisella tasolla, mutta kansallisesti sitä usein rajoitetaan, sen kilpailua rajoitetaan ja tämä on asia, jossa EU voisi tehdä paljon hyvää ja siitä ei puhuta tässä mietinnössä. Kiitoksia. Nyt kun meillä olemme aikataulusta jäljessä, niin meillä ei ole tällaista ähm, menettelemäpuhujalistaa, eli annankin sitten saman tien esittelijälle puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Itse asiassa haluaisin kiittää teitä lämpimästi tästä alustavasta kommenttikierroksesta sekä sisällön kannalta että tietystikin myös, äh, mitä mahdollisiin puutteisiin tulee työssämme. Haluaisin äh, esittää pohdinnan, joka liittyy sosiaaliseen puoleen, joka mainittiin täällä. Haluaisin vain vahvistaa ja saada kollegat vakuuttuneiksi siitä, että minä SND-ryhmän poliitikkona olen täysin avoimin mielin kaikkien hyvien ajatusten suhteen, jotka asian suhteen esitetään, joten tulkaa, eh, esittäkää ihmeessä omat ehdotuksensa, ehdotuksenne, jotka liittyvät tähän sosiaaliseen puoleen. Suhtaudun niihin suopeasti. Ymmärrän kyllä seikan, joka täällä mainittiin. Se liittyy fiskaaliunioniin. On aina varmaan meidän kaikkien kannalta vaikea tilanne, mikäli aloitanenkin asian käsittely ja työstäminen. Minun täytyy henkilökohtaisesti tunnustaa, että minun mielestäni tärkeä johtolause löytyy perussopimuksesta yhä läheisempi unioni se on minun mottoni. Esitän aina kysymyksen. Mitä me nyt teemme? Tuleeko tämä myötä vaikuttamaan siihen, että syntyy yhä läheisempi unioni? Vaiko vain vähän läheisempi unioni? Tai sitten ei? Minä ymmärrän kyllä kaikki huolet, joita täällä esitettiin. Ja minäkin olen saanut harmaita hiuksia asiasta, mutta emme voi vain jatkuvasti aina hokea samaa asiaa. Ja sanoa, että suurin osa ongelmista liittyy siitä, että ei ole fiskaaliunionia, mutta emme halua fiskaaliunionia. Minun pyrkimykseni on, että vähintäänkin saataisiin jonkinlainen askel kohti sitä. Ja uskokaa, hyvät ihmiset, että jälleen kerran yksi tärkeimpiä prioriteetteja tässä on asia, joka minua huolestuttaa suuresti yhteismarkkinat yhteismarkkinata ovat hieno hanke, mutta niitä ei ole vielä saatu päätökseen. Ei niitä saatu vielä loppuun saatettua. Sisämarkkinoita pitkälle kehittynyt, mutta ei ole vielä saatu loppuun saatettua sisämarkkinoita nimittäin. Uskon, että meidän ei tarvitse nyt luoda täysin täydellisiä, täysin loppuun saatettua täydellistä fiskaaliunionia heti saman tien, mutta ainakin sen kannattaa pyrkiä. Viimeinen seikka vielä, tai oikeastaan kaksi seikkaa vielä jättää, mutta en puhu niistä kovinkaan pitkään. Edustaja Tremonsa mainitsi, että kun luodaan kilpailupolitiikkaa ja todellisia sääntöjä taloutta varten, tarvitaan suuri enemmistö hankkeen taakse. Uskokaa tai älkää, niin juuri tällaista minä haluan tämän mietinnön yhteyteen. Se pitäisi saada mahdollisimman laaja tuki sen taakse. Sen voitte uskoa. Ja vielä lopuksi. Uskon, että se, mitä me voimme saada aikaan kansalaisten kannalta, on se, että saamme aikaan selkeät säännöt, uusia talousmalleja, jakamistaloutta, uutta ja muutta uuden tyyppistä uusia ilmiöitä varten, on se, että meidän täytyy saada selvyyttä näillekin markkina-alueille, koska nämä kehittyvät nopeasti. Meidän täytyy olla paljon lähempänä. Tämä on ehkäkin lähempänä kansalaista kuin uskommekaan. Kyse on jokapäiväisistä ongelmista kuluttajien elämässä. Keltä tilataan, mitä tilataan, mitä seuraamuksia tästä tulee niin poispäin. Joten uuden tyyppinen yritystoiminta on asia, johon täytyy kiinnittää hyvin paljon huomiota. Ja olen todellakin kiitollinen siitä, että olette tähän valmiita tulemaan mukaan. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, me pyrimme kaikki samaan laatikaamme tai tehkäämme siis hyvää kilpailupolitiikkaa. Kiitoksia tästä. Tarkistusten jätön määräaika on ensi viikon keskiviikko 19. lokakuuta ja sitten ää, tarkistuksia tarkastellaan 28. marraskuuta äänestys. Ää, Ekonissa on 5. joulukuuta. Jos kaikki menee hyvin, niin sitten tämä menee täysistuntoon helmikuussa 2017. Tässä lukisi 16, mutta 17 on oikein. Ähm, sitten seuraava asiaesityslistalla kohta viisi. Tarkistusten käsittely tilinpäätösraportointi ja tilitarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma kaudelle 2014-2020. Meidän esittelijämme on EPP-kollega Stolojan. Teillä on puheenvuoro kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, minä haluaisin vain muistuttaa, että tämä mietintö on, koska kun hyväksyimme rahoituspuitteet 2014-2020, päätimme yhteisrahoittaa kolme järjestöä, jotka liittyvät kansainvälisiin tilinpäätöstandardeihin, nimittäin IFRS-säätiö, FRAG joka on Euroopan tilinpäätösraportointi-neuvoa antava ryhmä, eh, ja myöskin PIOB, joka on linkki eh, tilintarkastusetiikkaan, se on julkisen edun valvontalautakunta. Mm, me hyväksyimme EFRAKin rahoituksen ainoastaan 2014 ja 2017 vuosilla, äh, koska Maistadin raportin mukaan Seesti, jossa annettiin suosituksia siitä, miten EFRAKin toimintaa tulisi parantaa. Me hyväksyimme siksi siis rahoituksen vain kuudeksi vuodeksi. Tarkoituksena oli tällä tavoin vaikuttaa EFRAKin, jotta se panisi täytäntöön suositukset, jotka maistanin raportissa olivat. EFRAK pani täytäntöön suurimman osan näistä suosituksista. Meillä on raportti parlamentti, eh, kertomus Euroopan komissiolta tästä asiasta, se mitä mm, EFRAG ei voinut panna täytäntöön, oli joitakin suosituksia, joita eivät riippuneet pelkästään EFRAKista, esimerkiksi EFRAKin rahoitusjärjestelmä eh, jäsenvaltioiden eh, tukimaksuilla. Siksi on mielestäni sopivaa tukea tätä komission ehdotusta, jossa e, sanotaan, että e, tai ehdotetaan, että EFRAKin rahoitusta jatketaan seuraavalle neljän vuoden ajan 2017-2020. Meillä on tarkistuksia, olemme keskustelleet näistä tarkistuksista kollegoiden kanssa, jotka ovat tarkistuksia jättäneet. Me pääsimme yhteisymmärryksen suurimmasta osasta tarkistuksista, emme kuitenkaan voineet hyväksyä sellaisia tarkistuksia, joissa ehdotetaan, että pysäytetään EFRAKin rahoitus. Meillä oli kaksi kollegoiden jättämää tarkistusta, joiden takia nousi esiin joitakin kysymyksiä minulla ja oikeudellisella yksiköllä Haluaisin kiittää herra Beretä kaikesta yhteistyöstä. Ähm, ja hän on tehnyt ehdotuksen, jossa hän ehdottaa, että tämä vuosikertomus, joka lähetetään komissiolle ja parlamentille liittyen tämän järjestön toimintaan, että sen Euroopan parlamentti ja komissio hyväksyivät, oikeuden yksikkö ei tue tätä argumenttia ja mielestäni se on oikeassa. Sitten meillä on herra Giegoldin tarkistus. Hän ehdottaa, että tämän järjestön tulisi lähettää vuosikertomustoiminnastaan toiminnastaan ja minun mielestäni tämä on komission tehtävä. Euroopan komissio on vastuussa 2014-2020 rahoituspuitteiden äh, täytäntöönpanosta ja komission pitäisi järjestää kaikki suhteet tähän äh, järjestöön, jota rahoitetaan Euroopan budjetista. Nämä olivat ainoat kaksi tarkistusta, jotka aiheuttivat ongelmia, ainakin minun näkökulmastani. Ja sitten tietenkin meillä on keskustelua. Kuten tiedätte, meillä on tiimi, Ekon tiimi, joka keskittyy kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. Meillä oli keskustelua viimeisessä varjoesittelijöiden kokouksessa, että sitten sen jälkeen, kun huomenna Ekonissa äänestetään tästä mietinnöstä ja kun on äänestetty ehdotuksesta aloittaa kolmikantaneuvottelut, niin kuitenkin ennen kuin aloitamme trilogin, meillä olisi vielä kokous EFRAKin ja komission kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt jokainen varjoesittelijä kaksi minuuttia. Aloitetaan Permans Peresistä, SND. Kahdessa minuutissa on kyllä vaikea käsitellä EFRAGia ja tämän mietintöä. Haluan muuten kiittää tässä vielä esittelijää yhteistyöhengestä. Hän sanoikin tässä olennaisen Tarkistus 23, kaksi, jonka hän mainitsi, joka aiheuttaa eniten juridisia ongelmia. E, parlamentin pitäisi hyväksyä se EFRAKin mm, raportti, tämän hiukan omintakainen ehdotus, mutta tässä taustalla on poliittiset pyrkimykset, nimittäin yhteys se, miten Euroopan parlamentti voi puuttua asioihin EFRAKin yhteydessä, että kaikkea pitäisi siis vahvistaa samassa tarkoituksena. Haluaisin palata viimeiseen asiaan, jonka herra Stolojan otti esille. Se on nimittäin tärkeintä. Tässä mietinnössä ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti koska on oikeus perusta, antaa itselleen todellakin keinot seurata, valvoa, mitä EFRAKissa tapahtuu ja epäsuorasti IFSBssä, jotta nämä ehdotukset tulevat todellisuudeksi, niin siinä sitten me tarvitsemme näitä neuvotteluita komission kanssa, EFRAGin kanssa, ennen kuin aletaan neuvotella trilogissa. Esittelekin otti tämän esille. Tässä ei ole kyse vain siitä, että pidetään kokous meidän pitää pystyä tekemään konkreettisia sitoumuksia kirjassa muodossa komission ja EFRAKin kanssa niistä kohdista, jotka koskevat meitä ja jotka liittyvät tällaisen laajennetun yhteisen hyvään siinä mielessä, miten parlamentti on mukana EFRAKin rahoitusmuodoissa. En käy läpi tätä luetteloista huomenna äänestämään, mutta jos me haluamme että, ne, haluamme, että nämä vaatimukset näkyvät hallinnon muutoksessa, siinä hengessä niin kuin maissa on todettu, niin ehdottomasti on välttämättä käydä näitä neuvotteluita ennen kuin trilogiin mennään. E Kiitos Pervanche Peres ja sitten Sander Luns ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. Olen ennen muuta pyytää anteeksi ECRn varjoesittelijän Said Kamalin puolesta. Hän ei päässyt paikalle, hän pyysi, että puhun hänen puolestaan ESR-ryhmän nimissä. Aluksi haluaisin todeta, että ECR tunnustaa tarpeen, että EFRAKA nykymuodossaan yksityisenä toimijana säilyy. Emme halua lopettaa EFRAKin rahoitusta, emmekä halua sitä muuttaa julkiseksi laitokseksi. Lisäksi tunnustamme sen, että parannuksia on saatu aikaan järjestössä sen jälkeen, kun edellisen kerran rahoituksesta keskusteltiin 2013 suunnassa muutoksista, joita vaadittiin maistatin kertomuksessa, on nyt pistetty täytäntöön, kuten täällä mainittiin. Ja Koseen johdolla näemme, kuinka järjestö parantaa rakenteitaan ja lisää avoimuuttaan. Pidämme hyvänä Kosisin kommentteja Ekon valiokunnassa silloin, kun hän oli ehdolla johtajan tehtäviin. Hän silloin selkeästi totesi, että Efrakia ei jää tässä aiempien käytänteiden vangiksi. Hän vahvisti yhteyksiä hänen elimensä, vaan hänen järjestönsä ja ekonvalikunnan välillä. EUn varoja kun käytetään toivon mukaan, ja mekin, ja myöskin toimi, toivoi, että vanhat käytänteet eivät ole määrävässä asemassa. Tähän liittyy myöskin meidän tarkistuksemme lyhyempi rahoituskausi, joka EFRAKille annettiin lyhyempi kuin aiempina kertoina. Toivon mukaan toimii niin, että Efrak saa uudistuksia aiemmin näin ei ollut, ja nyt on saatu myöskin parannettua keskustelutilinpitostandardeista. Ei saa ryhmän sen pitää kiinni tästä terveisestä painostuksesta, jota tämän kautta saatiin aikaan, koska tämä on paras tapa varmistaa, että uudistuksia saadaan aikaan. Sande für die ALDE, Cora... Kiitoksia ALDEsta, Cora von Nivenhausen. Thank you, Mr. Chair. Um, I can be very brief. Kiitoksia, minun puheen lyhyesti haluaisin kiittää esittelijä ja herra Toivolainen ja kaikkia varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja mukavasta yhteistyöilmapiiristä. Herra Stolojan on laatinut hyvän mietinnön minun mielestäni ja me voimme sitä tukea. Olemme myös samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi tukea sellaisia tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, miten määritellään evrakin yhteisrahoitusta. Olemme samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa. Olemme nyt oikealla tiellä evrakin suhteen, kun on uusi puheenjohtaja ja uusi, uutta mm, vauhtia halutaan täytäntöönpanna erityisasiantuntijakertomuksen suosituksia. Nyt meillä on myös lupavampi hallintorakenne kuin aikaisemmin. Jos puhumme sitten laillisesti tarkistuksesta 22 tämä juridinen neuvonanto ongelmana näissä kysymyksissä on, että aina joku voi olla puolesta, joku taas vastaan, mutta tässä odotella, odotellessa haluaisin aloittaa eh, puhua luottamuksesta Efrakin yhteydessä. En usko, että meidän täytyy eh, välttämättä hyväksy tätä kertomusta parlamentina. En tietenkään vastustaisi hyvä, jos voisimme, mutta jos se, se onnistuu, niin en usko, että se on mikään varsin suuri takaisku on. Sitten on tärkeää, että EFRAX saa aikaan tuloksia ja suorittaa nämä lisät velvollisuudet ja tehtävät, joita sille on annettu. Viittaan päätöslauselmaamme 7 kesäkuulta ja olen iloinen nähdessäni, että kaikki hyväksyimme minun tarkistukseni, joka liittyy siihen, että näitä tehtäviä velvollisuuksia pitäisi myös valppaasti seurata ja valvoa. Sitten vielä rahoituksesta en usko, että EFRAKin hyvä yhteistyö riippuu siitä, että rahoit rahoitusta annetaan vain kolmen vuoden ajan, ei se varmaankaan ole mikään ratkaiseva argumentti. Me luotamme tähän uuteen johtoon siellä ja varmasti he seuraavat meidän suosituksiamme. Olen kuitenkin samaa mieltä Rova Beresin kanssa sikäli, että meidän pitäisi tehdä tämä selväksi jo ennen trilogin alkamista, että me todellakin haluamme sitoumuksen komissiolta ja EFRAGilta, että hekin todellakin ovat samaa mieltä kanssamme näistä uusista suosituksista. Kiitos. Um, Kiitoksia Kora ja sitten Aldista Miguel Viekas. Anteeksi, Guesta Miguel Viekas. Mutta Miguel Viekas ei ole salissa. Fabio De Masi Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli nyt eh, täysin väärin. Ei Alde eikä Miguel de Viegas, vaan Gue ja Fabio De Masi. Minä tässä korvaan Miguel Viegas, joka on Kiinassa tänään. Hän pyytää anteeksi. ensinnäkin kiitoksia herra Stolosanille hänen jatkuvasta ponnisteluistaan uudistaa EFRAKia. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän sanoi, että EFRAKin vuosikertomuksen pitäisi puhua mm, näistä 7.6.2016 vaatimuksista, jotka, komission, jotka parlamentti on esittänyt päätöslauselmassaan. Tilintarkastusstandardit ovat julkinen eh, hyödyke ja tilintarkastus voi joskus olla hyvinkin luovaa ja se voi olla erittäin tärkeää, kun on kyse eh, hinnoittelussa taantumavaiheessa kaikille niille, jotka käsittelevät verotuskysymyksiä myös maakohtaisessa raportoinnissa. Tämä on erittäin tärkeää. Eh, mm, evrakin tehtävä on varmistaa, että noudattaako IFRS vaatimuksia tätä. Mä ei voi olla yksityisen järjestön tehtävä, koska siitä syntyy turistiriitoja enemmän avoimuutta ei tule ehkäisemään sitä, että EFRAC puolustaa rahoituslaitoksia ja tämä vaarantaa rahoitusvakauden. Siksi kannatamme sitä, että jos annamme rahoitusta instituutiolle, niin meillä pitäisi olla parlamentaarista valvontaa. Meidän mielestämme ei riitä se, että komissio tulee tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jotta Efrakista tulisi julkinen viranomainen. Kiitoksia. Kiitos Fabio. Vihreistä minulla on Sven Giegold, mutta hänkään ei nähtävästi ole paikalla. Eikä kukaan häntä täällä korvaakaan tänä iltapäivänä. Sitten seuraavana EFDDstä edustaja von Storch. Puheenjohtaja, arvon esittelijä, hyvät kollegat. Olen tehnyt omat tarkistukseni. Niitä on täällä siterattukin jo ja haluaisin nyt perustella niitä. Katson, että mitä lisäbudjettivaroja ei pitäisi antaa Efrakille, vaan nämä varat pitäisi lakkauttaa. Haluan nyt kertoa miksi. Tilinpäätöstieto kertoo yrityksen tilanteesta ja kehityksestä ja myöskin vastuullisuudesta varan käytössä. Sieltä täytyy tehdä ero eri asioiden välille yritykset, jotka ovat pörssissä, niitä täytyy ilmoittaa osakkaille ja velkojille tilanteestaan. Ja osakkaiden täytyy saada parasta mahdollista tietoa käyttöönsä. Niin, niille täytyy tiedottaa asioista. Ne yritykset voivat hoitaa tämän asian itse. Sääntely säännökset puuttuisivat nyt tähän asiaan. Rotuskriisin yhteydessä nähtiin, mitä tapahtuu, mikäli kaikkia kohdellaan samalla tavalla, no, kaikkia samoja standardeja kaikkiin. Tämä saattaa johtaa järjestelmäriskeihin, mikäli kaikki yritykset ja sektorit joutuvat samojen sääntöjen alle. Silloin järjestelmäriski jo sinänsä tästä syntyy. Nyt täytyy pohtia, kuinka tällainen yhtäläinen järjestelmä saattaa johtaa uusiin järjestelmäriskeihin. Tämä erittäin vaarallista. Toiseksi verotuksen avoimuus. Minä katson, että tässä kohtaa pitäisi kansallisella tasolla varmistaa verotuksen suhteen avoimuus. Ja tämä on eri asia kuin pääomamarkkinoiden osalta annettu tieto tai verotustieto päämarkkinoiden kohdalla tätä verotuksen, verotussääntöjen väärinkäytöntä teistä. Tämä edellyttää erilaista tiedotusta kuin veroviranomaisten osalta tai verotuksen osalta annettava tiedotus. Tässä valtio ja yritykset äh, halutaan sekoittaa toisiinsa ja EU-tasolla ei pitäisi tällaisien puuttua von Kappel nicht im Raum sehe. Frage bezieht. En näe tästä e Rova Kappelia täällä. Onko täällä toista edustajaa? Ei ole. Sitten annan heti puheenvuoron esittelijään voi tehdä yhteenvedon. Okay, uh, I don't have anything. Ei ole mitään lisättävää sen enempää kuin jo alussa sanoin. Tiedän varsin hyvin varjoistelijoiden kannat. Me yritimme päätä, päästä yhteisymmärryksen sen suhteen, mitä pitäisi tehdä Mm. ja pyrimme pidämään tällaisen kokouksen EFRAKin komission kanssa ennen Terovin alkamista. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten aikataulu tässä asiassa on seuraavanlainen. Että meillä on äänestys huomenna Ekonissa ja sitten joulukuussa asia käsitellään täysistunnossa. Esityslistan kohta kuusi. Euroopan keskuspankin vuosikertomus annan heti Ramon Tremosalle Aldesta puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Vielen dank, herr Vorsitzende, ein anderes Mal. Dear colleagues, uh... Kiitoksia puheenjohtaja jälleen kerran. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän avustaan ja hyvästä tahdostaan kompromissien laadinnassa sen työn yhteydessä, jota viime viikkoina olemme tehneet. Haluaisin minuutin ajan puhua kahdesta eri asiasta, kompromisseista. Niiden tar- niillä on kaksi tarkoitusperää. Ensimmäinen niistä on tukea Marian Draghi hänen politiikkaansa hetkellä, jolloin valitsee merkoinen poliittinen epävarmuus. Epävarmuus on suurta luokkaa. Siksi on tärkeää, tärkeämpää kuin koskaan, että voimme osoittaa että parlamentti tukee häntä. Meidän täytyy antaa Markille sellainen merkki, että EKPn politiikalla on laaja, vahva tuki. Toinen tavoite on se, että tietystikin me ilmaisemme lukuisia huoliamme ja annamme EKPlle osviittaa siitä, kuinka se voisi parantaa toimintaansa. Esimerkiksi kun on kyse määräisestä elvytyksestä ja sen kokoonpanosta, sen pitäisi kohdistua enemmänkin investointeihin, eurooppaiseen lisäarvoon ja myöskin lainojen takuu, lainatakuisiin pk-yrityksille kielteiset miinusmerkkiset korot ovat niin kriittisistä, mutta katsomme, että ovat tarpeellisia, että voimme antaa sille merkki, että oikeasta huomesta että ne pitää sallia, mutta niitä ei pitäisi pidempään käyttää. Näin poikkeuksen aikoina vain olemme pyrkineet laatimaan kompromisseja ja saada niille mahdollisimman suurta tukea poliittisesti vaikeana aikana, tärkeänä aikana. Uskomme, että olisi erittäin hyvä uutinen tässä vaiheessa, mikäli saisimme laajaa tukea eri poliittisista perheistä käsin. Ja vielä lopuksi erisistä tarkistuksista. Olen monen kohdalla pistänyt plussan. Ainakin niiden kohdalla, jotka ovat nähdäkseni mielekkäitä poliittiselta ja tekniseltä kannalta. Ja teillä on joka tapauksessa äänestyslista ja teillä on 24 tuntia aikaa, mikäli haluatte vielä jonkin tarkistuksen puheenaiheeksi tai keskustelun alle, niin nyt on vielä aikaa. En usko, että nyt kannattaa vielä lyödä hanskoja naulaan. Toivon mukaan laaja poliittinen tuki saadaan asian taakse, että voimme lähettää voimakkaan viestin. Tämä mietintö ei tule mihinkään lehtiin, lehtiotsikoihin, mutta tämä on kuitenkin tämä voisi päästä jopa lehtiin. Nyt ens, voidaan sanoa, että ensimmäistä kertaa Euroopan, tai mikäli menisi lehtiin tieto, että ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen parlamentti ei tuekaan Maria Draghi, niin tämä olisi ikävä uutinen. Kiitoksia varjoesittelijöillä. On kaksi minuuttia puheenaikaa. Ensin Thomas Mann EPPstä. Sydämiset kiitokset. Minä haluaisin EPPn nimissä kiittää Ramonia ja myös muita varjoesittelijöitä. Meillä on ollut joitakin keskusteluja ja hyvin erilaisista näkökohdista olemme lähestyneet. oli erittäin tärkeä ja tarpeen. Me olemme äh, äh, osoittaneet mm, myönteisellä tavalla sen, että Dragin tie ei ole ilman pohjaa. Se näkyy aina ähm, rahapoliittisessa vuoropuhelussa, mutta Meillä on myös näitä epätyypillisiä toimenpiteitä, esimerkiksi ähm, CSPP tai EPP. Äh, tässä meillä on, olemme hyvin useita kriittisiä asioita nostaneet esiin ja olemme sopineet yhteisistä kriittisistä kannoista. Tämä oli erittäin hyvä, koska aluksi mm, meillä oli hyvin erilaiset lähtökohdat. Lisäksi olimme mm, pääsimme lähemmäksi sitä, että eh, samanmielisyyttä siitä, että jäsenvaltiot tarvitsevat eh, rakenneuudistuksia oman etunsa vuoksi, oli erilainen tulkinta tästä, se oli aivan selvää. Se, että tarvitaan vahvaa eh, budjettipolitiikkaa jäsenvaltiossa, sekin on selvää. Äh, mikä on sitten EKPn päätavoite, nimittäin hintavakaus. Se ei ole vain yksi tavoite muiden tavoitteiden rinnalla, vaan se on päätavoite ja sen äh, muotoilimme yhdessä. Ja sitten kun on kyse alhaisen koron politiikasta, niin äh, siinä on kielteisiä vaikutuksia säästöihin, vakuutuksiin, eläkerahastoihin. Näistä asioista olemme keskustelleet myös muissa valiokunnissa ja meidän kritiikkimme on ihan perusteltu meillä on ehkä noin neljä tarkistusta, mutta joista emme voi tukea muuten, voimme tukea tätä yhteistä ratkaisua. Suositin kollegoille, että äänestämme tämän yhteisen mietinnön puolesta, koska olemme päässeet kannoissamme kovasti lähemmäs toisiamme. Kiitoksia ECRstä Bert Lucke. Äh, Tulin ilmeisesti juuri ajoissa. Äh, anteeksi, anteeksi. Kiitoksia. Ei. Minusta oli uskomatonta, että te tulitte, koska minulle juuri sanottiin, että teitä ei korvata ja te ette ole täällä, mutta se oli tietenkin virhe. Minulla on kunnia ja ilo antaa SND-kollegani puheenvuoro. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä herra Tremosaa työstetään tämän viime viikkoina ja tietenkin varjoesittelijöille, Thomas Maanille, Urta Suunille ja muille, joiden kanssa olemme keskustelleet EBC, äh, Euroopan keskuspankki kertomuksesta. Alkuperäinen ehdotus, jonka esittelijä teki, oli oikean suuntainen. Kaikki teimme sitten tarkistuksia, yritimme saada aikaan kannan, joka olisi lähempänä meidän ryhmiämme. Ja tällä hetkellä nämä kompromissit, enemmistö niistä ainakin, ovat kohtuullisia sopimuksia esittelijä työryhmän ja muiden välillä. Joka tapauksessa emme voi unohtaa sitä, että edelleenkin on joitakin erimielisyyksiä ja uskon, että nyt niitä voidaan vielä käsiteltä huomenna saataisiin aikaan vahva tuki mietinnölle äänestyksessä. Viittaan konkreettisesti kompromissiin O. Minun mielestäni tässä kompromississa, tässä tekstimuodossaan SD-ryhmä ei voi olla tyytyväinen. On tietysti selvää, että ryhmät ovat lähestyneet kannoissaan, mutta kuitenkin edelleen voidaan tätä parantaa. Liikkumavaraa on sen suhteen, miten joitakin lauseita on tässä laadittu, koska ilman, että muutetaan äh, olennaista ideaa tässä kohdassa, niin varmasti voisimme hiukan korjata jotakin lauseita, jotta varmistamme, että huomenna saamme Eh, vahvan tuen kuitenkin ilman, että menen konkreettisesti näihin poliittisiin kysymyksiin mietinnössä. Uskon, että tässä selkeästi tuetaan EKPn eh, e kasvua tukevaa politiikkaa. Otetaan esille joitakin parannuksia, joitakin riskejä, jotka tähän toimintatapaan liittyvät, mutta uskon, että me pystymme vielä parantamaan tätä sanamuotoa tai niin, että huomenna voimme saada laajan enemmistön tämän taakse pääesittelijä ja muut varmasti näkevät asian näin ja voimme sitten varmistaa hyvän yhteisymmärryksen. Kiitän kaikkia ja toivottavasti voidaan viedä asia loppuun tulevina tunteina vielä. Kiitoksia. Nyt Bernd lukee SRstä. E niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän myöskin esittelijää laajalti hyvin asiantuntevasta mietinnästä EKPn politiikasta ECRlle on niin, että voimme tukea suurinta osaa kompromisseista. Tietenkin on myös erimielisyyksiä joistain asioista, mutta mutta äh, kokonaisuudessaan olemme iloisia siitä, että ongelmat, jotka syntyvät EKPn politiikan kautta, on nostettu tässä hyvin järkevällä tavalla esiin. Tässä on kyse esimerkiksi äh, negatiivisten korkojen vaikutuksesta. Se mainitaan kriittisesti tässä mietinnössä. Myöskin yhteys äh, hyvin alhaisten tai negatiivisten korkojen ja rakenneuudistusten toteuttamishalun välillä nostetaan tässä oikealla tavalla esiin. Siksi olemme myönteisesti yllättyneitä ja kiitämme esittelijää. Siitä huolimatta meillä on erimielisyyksiä siitä, kun käsitellään EKPn mandaattia ja tämä hyvin ekspansiivinen rahapolitiikka ja se tapa, jolla tätä hyvin ekspansiivista rahapolitiikkaa harjoitetaan, esimerkiksi omaisuuserien osto-ohjelma. Vastaako tämä EKP-mandaattia? Me olemme sitä mieltä, että ei vastaa ja siksi me emme kannata sellaisia muotoiluja. Ja myöskin kun on kyse pankkiunionista, niin me olemme huomattavasti kriittisempiä kuin tämä mietintö. Se varmasti johtaa siihen, että me emme voi tukea tätä mietintöä, mutta emme tule äänestämään sitä vastaankaan. Kiitoksia Guesta Fabio De Masi. Ja, auch von unserer Seite omalta osaltamme myöskin kiitokset Ramonille tästä mietinnöstä. Hän vuodatti suorastaan sydänvertaan sitä laatiessaan. Olemme melkoisen positiivisesti, myönteisesti yllättyneitä ensimmäistä kertaa, kun silmäilin, silmäilimme asiaa. Meillä on suurempia ongelmia nyt ehdotetun kompromissin tai kompromissien kannalta. Me katsomme edelleenkin, että Euroopan keskuspankki on mitä, mitä, mitä suuremmassa määrin vapaa tekemään tarpeelliset asiat, kun on kyse hintavakaudesta ja sen toteuttamisesta. EKP ei vuosikausin päässyt inflaatiotavoitteeseen, vaan aina se oli deflaation suuntaan pikemminkin kallellaan. Meillä on kuitenkin meidän analyysi siitä, mitä syihin tulee. Katsomme, että on oikein, niin kuin me tässäkin sanotaan, että epätavanomainen rahapolitiikka on tuonut tulosta. Tämä on suosinut esimerkiksi omaisuuden hintakehitystä, omaisuuden hintakehitystä, mutta leikkauspolitiikka Euroopan unionissa on syynä ja finanssipoliittisen tuen puute esimerkiksi niin rahapolitiikan välittymisen periaate ei ole toteutunut jäsenvaltioissa. Ei ole mitään ongelmaa niinkään lyökeriteissä, vaan pikemminkin kysyntässä on kysyntä liian matalaa kun on kyse eh, pk-yritysten arvopaperistamisestä ja niin poispäin. Niin tämä on hankala kysymys. Säästöpolitiikasta on puhuttu liian vähän. Lisää vaaditaan rakenneuudistuksia ja rakenneuudistusten täytyy voida myötävaikuttaa tilanteen parantumiseen, jossa nyt EKP on Saksan tal- talouden viennin ylijäämä esimerkiksi. Ja se, että Raki on viitannut siihen, että palkka tasossakin on kenties pohtimisaihetta. Ja demokratiapoliittiset kysymykset, se, että EKP pistää täytäntöön tällaista säästöpolitiikkaa, parlamentin suhtautetaan kriittisesti. Siksi tämä mietintö on meidän kannatamme katsottuna hieman kauempana siitä, mitä me halusimme, jotta voisimme sitä tukea. Se on hieman ja kaukana meidän näkemyksistämme. Kiitoksia vihreistä. Ernest Urtasun. Yes, thank you. Well, firstly I would like to thank... Hyvä, kiitoksia. Ensin haluan kiittää kollegaani Ramonia eh, hyvästä työstä, jota tehnyt muiden ryhmien kanssa. Mielestäni hän esitti ensimmäiseen hyvään luonnokseen ja mielestäni työtä tehtiin todella hyvässä yhteistyöhengessä. Haluaisin sanoa, että mietinnössä siis korostetaan sitä, että voidaan tukea joitakin epätavanomaisia rahapoliittisia joita EKP harjoittaa. Tämä on selkeä merkki, oikean suuntainen merkki, joka parlamentti pitäisikin ottaa. Ja toisaalta, niin kuin Ramon tietää, minulla on enemmän kyllä ongelmia sen suhteen, että jatkuvasti tämä liitettäisiin epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin sillä ehdolla, että tämä oikeuttaisi, oikeuttaisi rakenteelliset muutokset tai siis suoremmin sanottuna sisäisen devalvaatiopolitiikan ja aivan erityisesti kompromissi O, niin kuin täällä sanottiin jo aikaisemmin, mielestäni se on ehkä isoin ongelma, ryhmällemme. Muun osalta täytyy sanoa, että täällä on viittaus ö, siihen, että nämä toimenpiteet voivat aiheuttaa epätasa-arvoa. Tämä on myönteistä, tämä on otettu täällä esiin. Sitten yritys ohjelmasta voisimme olla hiukan vahvempia kritiikissämme sikäli, että meidän ryhmämme uskoo, että EKP antaa oikeastaan epäsuoraa tukea suurelle yritykselle. mistä tämä asia pitäisi korjata, siksi tämä kohta voisi olla, sitä voitaisiin parantaa. Ja vielä lopuksi ottaisin esille sen, että mitä tulee kompromissiin kuu Esittelijä korostaa sitä, että EKPn täytyy olla riippumaton. Minäkin ja meidän ryhmämme uskoo näin ja tulemme tekemään tarkistuksen asiasta. Olisi ehkä hyvä pyytää EKPn neuvostoa pitäytymään pois poliittisista kysymyksistä, jotka eivät kuulu ollenkaan sen toimialaan. Silloin tulisi suurempi tasapaino tähän tekstiin. Kuitenkin tässä on myönteisiä kohtia, esittelee, tietäkin tämän, ja hän voi odottaa, että minun ryhmäni ei tule hylkäämään tätä mietintöä äänestyksessä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän Ramonia hänen tekemästään työstä ja me olemme keskustelleet ryhmäni kollegojen kesken. Ja valitettavasti on useita asioita, joita emme voi tukea tässä mietinnössä. Ensinnäkin meille tämä yhteinen rahapolitiikka on ongelma niin kauan kuin ei ole selkeästi kirjoitettu, että yhteinen rahapolitiikka ei sovi 19 valtiolle, joilla on eri tarpeita, mitä tulee korkoon ja inflaatioon, niin me emme voi tukea tätä, kun on kyse rakenneuudistuksista, jotka menevät vain yhteen suuntaan, nimittäin palkan alentaminen. Siksi minun ryhmäni ei pysty tukemaan tätä. Lisäksi on useita muitakin asioita, joita ei oteta huomioon, esimerkiksi ei kritisoida laisinkaan tätä yhtä valvontamekanismia, yhtä ratkaisumenetelmää. Nyt juuri tänään Financial Timesissa oli artikkeli Deutsche Bankista, joka heinäkuussa olisi saanut pikkuavustuksen EKPltä neljä miljardia jotenkin erityisellä tavalla huomioitiin tilinpäätöksessä. Ja tässä voi syntyä eturistiriintoja, lisäksi avoimuuden puutetta on. Olisi hyvä mainita nämäkin tässä mietinnössä. Lisäksi pitäisi olla viittauksia Troikan demokraattisen legitiimiyden puutteeseen. Ja näistä syistä sekä muistakin syistä, joita nyt tässä luettele, koska minun ryhmässäni keskustelemme usein näistä asioista, niin näistä syistä emme pysty tukemaan tätä mietintöä. Kiitoksia. Danke, Marco. Kiitoksia Marko ENFstä Gerolf Anemant. Ehm, Kiitoksia. Ryhmäni nimissä toteaisin, että täällä on monia kritiikin elementtejä, jotka Tremos otti mukaan. Mekin olisimme kiinnittää huomiota samoin asioihin. Meidän täytyy katsoa tätä mietintöä toiseltakin kannalta sen valossa, mitä Draghi on sanonut siitä, mitä hän on pitäytyä mandaatissaan, mutta poliittisesti katsottuna tässä on monia elementtejä otettu mukaan, esimerkiksi kohtaa viisi, mitä siihen tulee Toivon mukaan tämä ei ole viittaus Euroopan unionin teknologiseen politiikkaan, mutta muuten katsomme, että kollega Tremosa on tässä viitannut mahdollisiin vaaroihin, jotka liittyvät osto-ohjelmaan ja esimerkiksi eläkeläisten asemana niin poispäin. Hän on tehnyt tämän asiat selväksi. Hän on pohtinut myöskin hieman sitä, miten parlamentti suhtautui Irakin mandaattiin ja miten yhä enemmän on tullut ongelmia tässä suhteessa esiin. Näitä ei pidä jättää tästä mitästä pois, vaan täytyy antaa mahdollisuus myöskin sille, että annetaan sellainen vaikutus, että parlamentti suhtautuu kriittisesti EKPn politiikkaan. Ja tämä täytyy tehdä avoimeksi. Ikävää. Kompromissin kohdat on hieman vesitetty tätä kohtaa kahdeksan ja että on pidempi kausi nyt, jonka sisällä nämä matalat korkotasot voidaan pitää voimassa. Tätä nyt on hieman vesitetty, lievennetty tätä kohtaa, mutta muuten katsoimme, että voimme yhtyä siihen laajan konsensukseen, joka on tämän ajatuksen tämän, että mietintö on vähintäänkin hyväksyttävä. Danke sehr. Ich gebe nochmals... Kiitoksia. Annan vielä esittelijälle puheenvuoron, niin hän voi tehdä yhteenvedon. Okay, thank you very much um, um, for your comment. Kiitoksia teidän kommenteistanne. Olen valmis keskustelemaan tänä iltana ja aamuna, mutta en viime minuuteille saakka, koska olin 2012 samasta aiheesta esittelijänä ja minulla on kyllä tästä kokemusta, kun sd ryhmästä tuli sellaista, että juuri ennen äänestystä minua uhkailtiin, että äänestämme vastaan. Niin minä sanoin, että äänestäkää niin kuin haluatte ihan vapaasti vaan. Ja sitten monet äänestettykään niin kuin oli sanottu, joten en suosittele tällaista toimintaa. Olen valmis keskustelemaan tänä iltana ja huomenna, mutta huomenna päivään mennessä sopimus pitäisi olla valmis. Tämä, tätä suosittelisin kokemukseni valossa. Herra Lukelle haluan sanoa, että me kaipasimme teitä varjoistelun kokouksessa, koska minäkin tulen äh, yliopistomaailmasta. Olen tehnyt tohtoriväitöskirjani rahapolitiikasta, olen toiminut Bundesbankissa ja keskustelimme äh, herra Jens vaimonin kanssa kaksikin tuntia ja puhuimme eh, USA ja eh, muiden rahapoliittisista. kaipaan näitä hyviä keskusteluita ihan tällaisesta rahapoliittisesta unionista ja niin edelleen, mutta tänään pyytäisin tätä nyt miettimään tätä aitokainesta, vasta, ah, siis, anteeksi tyhjää haluatte äänestää. Ki- no sitten kiitän teitä kovasti. Luulin, että jotta äänestää vastaan. Kiitän tästä kovasti, koska kun näen nyt nämä luvut äh, vasemmistossa, oikeistossa ää, ää, ja näitä ECR aikoo äänestää vastaan, nyt se äänestääkin tyhjää, niin ehkä tämä ei riittäisi. Meidän pitäisi nyt edistää vakautta eikä epävakautta. Jos Euroopan parlamentti hylkää Mario Draghin harjoittaman politiikan eri syistä, tosi ehkä huono asia. Mä pyydän anteeksi, että ymmärsin väärin. Mielestäni on tärkeää, että meistä on hyötyä tällä hetkellä, enkä ole mikään ongelma. Ymmärrän täysin, että kun laadin alkuperäisen luonnoksen, niin tämä oli minun visioni. Ja sitten kun täytyy löytää kompromisseja eri ryhmien kanssa, niin silloin pitää sitten ottaa huomioon kaikki osapuolet, koska haluaisimme mahdollisimman paljon ryhmiä mukaan ja suurimmat ryhmät mukaan. Siis EPP ja SR-ryhmä, tietysti ECR ja vihreät, kaikki muutkin ovat aina tervetulleita, mutta on hyvin vaikea löytää täsmällistä sanamuotoa, joten olen valmis keskustelulle. Teillä on minun puhelinnumeroni sähköosoitteen, joten onnea kaikille. Toivon, että huomenna voimme antaa valtavaa tukea tälle tekstille, vaikka se ei olekaan täydellinen, sen tiedämme, mutta siitä voi olla hyötyä kuitenkin Euroopan keskuspankille. Sehän on nyt yksi tärkeimmistä EU-toimielimistä, eikä meidän pitäisi heikettää sen uskottavuutta erityisesti, kun markkinat seuraavat valppaasti, mitä tapahtuu myös täällä parlamentissa. Kiitos. Äh, Kiitoksia Ramon. Äänestyksen jälkeen huomenna Ekonissa tulemme äänestämään erityisessä istunnossa täysistunnossa ensimmäinen marraskuuta äh, tästä mietinnöstä, koska äh, puheenjohtaja Draghi tulee olemaan paikalla. Kiitoksia, on, että pidit, olitte näin kurinalaisia. Onnistuimme kirimään kiinni ne 20 minuuttia prosenttia, jotka olimme jäljessä äh, Rua Vestagerin jälkeen, olemme jopa niin ajoissa, että seuraavan asian esitysli, esittelijä ei ole paikalla. Herra Lambert ei ole täällä salissa. Katsonpa tässä nyt vihreiden henkilökuntaa. Tuleeko hän vielä? Onko täällä ketään vihreistä? Hän tulee. Hyvä. Sitten keskeytän istunnon kolmeksi minuutiksi ja sitten jatkamme heti, kun herra Lamberts on salissa. Kiitoksia. Ich nehme alles zurück. Er ist da. <laughs> Peruutan kaiken, hän on tullut saliin. Wunderbar. Erinomaista. Sitten esityslistan kohta seitsemän. Erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustaminen vuosiksi 2017-2020. Tässä on kyse ensimmäisestä keskustelusta. Esittelijä on Philippe Lambert vihreistä ja hän saa puheenvuoron viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Real cliffhanger, right? I think everyone was... Kiitos puheenjohtaja. Tämä melkoinen jännitysnäytelmä. Kaikki odottavat tätä keskustelua. Kiitoksia niille lukuisille mepeille, jotka ovat vielä paikalla ja tulevat olemaan täällä hamaan loppuun saakka tai toivottavasti mieltään loppuun saakka. Kuten tiedätte, kyse on budjettikohdasta mutta jossa komissio käyttää rahaa kuullakseen vaihtoehtoisia äänenpaineensa, kun on kyse varanhoidosta. Nyt kysytään siis paremmasta rahoituspalveluista ja valvonnasta. Meppien koalitio näkee, että näiden kahdella järjestelyllä on oma järki peränsä jotain mielessä mielekkyyttä ja haluamme jatkossakin rahoittaa niitä. Saattaa olla kummallista, jonkun mielestä, että tällä rakennetaan järjestäjien tehtävänä on tiedottaa niille asioista. Tällaisia on itse asiassa kokonainen joukko, unioni esimerkiksi ja monia muitakin ryhmittä, jotka käsittelevät esimerkiksi tieditastandardeja, joten ei tässä ole sinänsä mitään väärää. Mitä meidän näkemyksemme tulee? Olisi ollut parempi käyttää yksinkertaistettua menettelyä ilman tarkistuksia mutta me teemme tässä yhteistyötä IMKon kanssa. Siksi voisinko kenties pyyntää, että minun takanani ään, ääntä pitävät ihmiset menisivät tuonne salin ulkopuolelle metelöimään. Nyt pitäisi siirtää mahdollisimman nopeasti. Aikataulun seuraava. Nyt ensimmäinen keskustelu tänä päivänä. Mietintöluonnosten esittely Ekon valiokunnassa 28.9. marraskuuta ja 5 joulukuuta äänestys tarkistukset 12 tammikuuta ja sitten melkein täysistunto. Ei tämä nyt rakettitiedettä ole. Ainoa toden huoli, joka minulla oikeastaan on, liittyy mahdollisuuteen, että komissio ryhtyy mikrohallinnoimaan kummankin järjestön työohjelmaa. Tarkoituksena on nyt hyväksyä, siis hyväksyä työohjelma tälle kahdelle järjestölle täytäntöpanosäännöksen kautta. Tämä kuulostaa hieman kummalliselta, koska näin ei tehdä esimerkiksi kuluttajaunionin kanssa. Ja aivan oikein ei tehdä, koska mikäli komissio lopuksi maksaa 100 prosenttia näiden kahden järjestön toiminnasta, silloin olisi loogista, että komissio myöskin hyväksyisi niiden työohjelman. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Kyse yhteisrahoituksesta, jota vaaditaan komission puolelta Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki rahoitus ei tule siis komissiolta. Minä olen itse yksinkertainen ihminen ja kysyn, kuka maksaa kokonaan, päättää kokonaan, maksaa, mikä maksaa osittain, maksaa, päättää vain osittain komissiolta. Komission puolta varmistettiin, että ei haluta millään tavalla mikrohallinnoida näitä kahta elintä. Joten täytyykin katsoa, kuinka meidän pitäisi tämä muotoilla artiklan 7 tai johdatus kappaleeseen sen varmistaaksemme, että komissio ei ole se, joka käytännössä sanelee näille toimijoille, mitä ne voivat tehdä ja mitä ne eivät voi tehdä. Se oikeastaan olikin kaikki, mitä halusin sanoa. Joten lyhyestä virsi kaunis ja nyt olen valmis kuuntelemaan, mitä sanottavaa teillä on. Thank you, Philip. First... Kiitoksia, Philip. Ensimmäinen varjoesittelijä listallamme tänä aamuna on Sirpa Pietikäinen EPPstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia aika lyhykäisesti, koska tämä asia on aika selkeä. Kaikki tunnemme historian ja aika monet koordinaattorit ovat olleet parlamentissa aktiivisia tässä loppuhankkeessa, koska on tämä epätasapaino kuluttajien ja tuottajien välillä rahoitusalalla. Ei johtu mistään vilpillisyydestä, mutta ne ovat monimutkaisia teknisiä kysymyksiä ja työ, jota peruskuluttajajärjestöllä ei ole kapasiteettia käsitellä tämän tyyppisiä asioita ja luoda yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia, niin kuin monta kertaa muulloin on, niin kyllä Tämä oli pilottihanke ja nyt on saatu sitten arviointi siitä ja arvioinnista on selkeitä merkkejä siitä, että sekä rahoitusvalvontaa ja parempaa rahoitusta tarvitaan, ja se on ratkaisevan tärkeää, että jatketaan EU-rahoitusta näiden kahden järjestön kohdalla Financial Watchille ja toiselle, koska muutoin ei voitaisi luoda tämän tyyppistä neuvotteluroolia ja aloitteen roolia ja luoda tällaista asiantuntevuutta kansalaisyhteiskunnassa. Sitten ehdotetusta toimista, niin on hyvä idea, että rahoitusta jatketaan rahoit asetuspohjaa muutetaan ja sitten komment on kommentoitu aikataulua ja sovellusala. Tämä on aika selkeä tapaus, niin siksi meidän pyytäisi jopa kysyä esiteltä, voidaanko nopeuttaa tätä menettelyä. Tietenkin tämä riippuu myös muista varjoesittelijöistä, mutta koska tämä on aika tekninen kysymys, eikä näytä olevan mitään erityisiä kiistakohtia, niin siksi ehkä olisi loogista eh, vauhdittaa tätä hieman niin, että voimme varmistaa sen, että puitteet saadaan paikalleen 2017, koska pianhan tämäkin vuosi alkaa. Sitten sovellusalasta olen sama mieltä kommenteista, joita tehtiin, että meidän pitäisi hiukan hienosäätää näitä kysymyksiä, Ajatuksena ei ole se, että komission pitäisi mennä liian suuriin yhteistyöhön, yhteis, yksityiskohtiin työohjelmassa, koska ne vain osittain ovat rahoittajina. Ja tähän halutaan tehostamaan kansalaisyhteiskunnan mielipiteen muodostuskykyä. Nyt ymmärretään, mitä yleisellä tasolla tehdään, se on ihan ok, mutta sitten määritelmän kohdalla meidän pitäisi olla selkeitä siinä että yhteistyö sihteeristön kanssa on ratkaisevan tärkeää. Tämä pitäisi lisätä tähän kohtaan. Sitten puheenjohtaja. En tiedä, onko meillä mahdollisuus tukea tätä, mutta ainakin toivon, että voisin mainita sen, että tulevaisuudessa olisi hyvä ajatus, jos voitaisiin laajentaa Finance Watchin ja Better financial services-ryhmien tekemää työtä jäsenvaltiotasolla, koska nämä ovat kaksi asiantuntijatasoa ja, mm, ja kun sitten, joiden kanssa voimme keskustella täällä Brysselissä heidän kanssaan, että todellakin jäsenvaltiossa tarvitaan tällaista, kun edessä on näin monenlaisia kysymyksiä, mitä tulee vähittäissijoittamiseen tai siihen, että koulutetaan tiedotetaan kuluttaja-asioista ja kun tutustutaan erilaisiin äh, rahoituksen rakenteisiin ja mitä missäkin osavaltiossa tarvitaan. Ehkä voisimme mainita näitäkin kysymyksiä jossain määrin. Kiitoksia. Just one sentence concerning the procedure. Kiitoksia vain sananen tästä menettelystä ja aikataulusta ja kysymys eh, nopeuttaa tätä. Kyllä on sovittu, että Ekon on eh, jo vastaava valiokunta, mutta IMKO on 54 artiklan mukaisesti ja assosioitu valiokunta. Eh, ja meillä on yhteisen toimivaltuus YK ykkös, kolmos ja nelosartiklassa e, ja Inko aloittaa menettelynsä nyt vasta, e, niin hän ei voi nopeuttaa tätä menettelyä sen enemmän kuin Inko e, antaa periksi. Teemme asian niin nopeasti kuin voimme. Sitten SNDstä. Ludvigson. Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minä toteaisin vain, että tämä ehdotus on minun mielestäni hyvä. Toivon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että voimme jatkossakin tukea Finance Watching ja Better Financein toimintaa. Se tarkoittaa myöskin sitä, että voimme jatkaa työtämme siitä, niistä tuloksista, joita on saatu jo aikaan. Kuluttajajärjestöt ja kansallisyhteiskunnan järjestöt saavat näiden toimijoiden kautta äänensä kuuluviin, kun ne pyrkivät lisäämään tietoisuutta Euroopan unionin talous- taikka rahoituslainsäädännöstä. Meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset näkemykset, joita kansalaiset yhteiskunnan puolelta kuuluu, jotta voimme paremmin kunnioittaa kansalaisten toiveita. Better Finance ja Finance Watch. Niiden osalta me, näiden, näiden suunnalta me kuulemme muidenkin näkemyksiä kuin pelkästään alan tai teollisuuden näkemyksiä. Kuluttajan oikeuksia täytyy kunnioittaa. EU-lainsäädännössä. Siksi meidän täytyy jatkossakin luottaa siihen asiantuntemukseen, jota näillä kahdella järjestöllä on, niin että voimme ottaa mukaan erilaisia näkemyksiä, eikä pelkästään rahoitussektorin omia näkemyksiä asioihin. Nämä järjestöt ovat pystyneet saamaan rahoitusta muistakin lähteistä, joten uskon, että on tärkeää, että EU myös jatkossa tukee niiden toimintaa. 2017-2020 kaudelle ohjelman täytyy jatkaa. Näin rahoitus täytyy jatkaa niin, että Finance Watching ja Better Financing hyvä työ voi jatkua. Mutta samoin vielä täytyy varmistaa, että Euroopan kansalaiset ovat ne, joiden ääni tässä tulee kuuluviin. Olen erittäin iloinen siitä, että olen voinut olla mukana tätä tekstiä työstämässä. Ja toivon mukaan hyvän lopputuloksen sitten päästään ja laajaan tukeen koko valiokunnassa tämän taakse. Next, uh... Kiitoksia. Ja seuraavana listalla on ECR, mutta ECR, GUE, Vihreät ja ENF eivät vielä kertoneet sihteeristölle, kuka on varjoesittelijä. Minun kysymykseni ECRn jäsenille täällä salissa, onko täällä ketään, joka haluaa puhua ECRn puolesta? Ei ole. Hyvä on. Sitten seuraava listalla on Alde Enrique Calde-Jambon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Toivottavasti lausuin tämän oikein. Bueno, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ensimmäinen keskustelu niin tässä yhteydessä haluan sanoa, että minun täytyy saada kyllä tietää paljon enemmän, oppia paljon enemmän tästä itse sisällöstä ja siitä, mihin haluamme sijoittaa 6 miljoonaa. euroa. Minulla on tärkeää parantaa tiedottamista kuluttajille rahoitustuotteista, koska tulen itse maasta, jossa kirjaimellisesti on murskattu heikkoja ihmisiä uhreina rahoitusalalla, koska ihmiset eivät ole ymmärtäneet näitä monimutkaisia tuotteita, enkä voi mitenkään puolustella äh, tällaista toimintaa kuluttajien ja näiden tuotteiden kohdalla tarvitaan tietenkin koulussa myös tällaista rahoituksesta koulutusta. Sitten puolustan sellaista, että minun mielestäni EUn budjettihan on ihan naurettava asia. Sehän on siis yksi prosenttia BKTstä ja sehän on todella vähän. Ei voi väittää, että siellä voidaan mitään kulusta harjoittaa. Mutta ei meillä kuitenkaan pitää heittää rahaa ihan mihin tahansa. Siis haluaisin esittää kaksi varausta, josta pidän kiinni heti alussa. Mutta otan kyllä selvää asioista enemmän ja tutustun siihen, mitä esittelijä ehdottaa. Mutta ensimmäinen asia, mikä on todellinen tavoite? Todellinen tavoite on, niin kuin arvoisa kollega tässä äsken sanoi SD-ryhmästä, halutaan auttaa ottaa tiettyjä asiantuntijoita, asiantuntijaryhmiä tutkimaan näitä kysymyksiä. Tämä olisi yksi asia. Ja tässä kyllä jo hiukan mietin, kannattaako investoida näin paljon rahaa tähän, koska tällaisia yliopistotutkimuksia meillä jo on. Tai sitten jos haluamme saada aikaan kuluttajat, jotka tuntevat, ovat valistuneita ja tuntevat näitä rahoitusvälineitä. Tämä viimeinen vaihe on ollut minulle suuri pettymys ja vähentänyt arvostustani komission suuntaan, koska sanoisin, että jos halutaan antaa koulutusta kuulut, loppukuluttajille, loppukäyttäjille, mutta kun ajatellaan tutkimusten määrää, joita on tehty, ja myös mediassa käsitellä näitä tutkimuksia ja ohjeistetaan kuluttajia. Tätä ei niin kuin tavallaan arvosteta ja en oikein tiedä, mihin nämä ponnistukset aina sitten jäävät. En näe näitä tuloksia ja halusin kuitenkin voida ne nähdä. Jos komissio voisi hiukan arvostaa enemmän sitä, mitä on jo saatu aikaan, niin siitä olisi kyllä suurta apua, koska en haluaisi sitä, että emme pysty kouluttamaan ja suojelemaan loppukäyttäjiä, kuluttajia. Ja sitten tästä aina, aina tulee tällaista teoreettista toimintaa pelkästään. Siinähän toimitaan aivan väärän suuntaisesti. Sitten yksi vähän eriskumpainen juttu tässä, nimittäin, että EU-ohjelma, joka olisi siis halua, tällainen eurooppalainen ohjelma – liittyy vain kahteen yksikköön tavallaan. Onhan monia muitakin kuluttajajärjestöjä. Mielestäni tämä on todella omituista ja harvinaista mm, ja jotenkin erityisen suunnattua. Ja yksi näistä kahdesta BC Finance, jonka tunnen, se toimii hyvin, sillä on tällainen eurooppalainen pyrkimys, mutta tämä toinen kun menin, tutustuin siihen netissä, niin kävi ilmi, että se, mitä sieltä löytyy, siellä käytetään kieltä, joka ei edes ole yhteisökieli. Joten pitäisi kyllä huolella arvioida kun tässä tukeudutaan vain kahteen järjestöön, niin pitäisi selittää, miksi nämä kaksi vain otetaan esille. Ja toiseksi pitäisi sitten hiukan tarkastella sitä, kuinka laadukkaita nämä järjestöt, järjestöt ovat, mitä ne saavat aikaan. Pitäisi syventyä asiaan paljon paremmin ja syvällisemmin ja vetoaisin sen puolesta, että komissio arvioisi loppuvaikutusta käyttäjiin ja sen suhteen ja mitä myös esittely tulee meille ehdottamaan, niin sitten katsomme, saavutammeko jotakin käytännössä, jotta voimme kannattaa todellakin sijoittaa tai käyttää 6 miljardia euroa tähän. Kiitoksia, koska Gueesta ei ole kollegaa salissa. Annan heti puheenvuoron edustaja von Stochille Fredestä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittely, hyvät kollegat. Tämä asetus on todellinen Euroopan unionin koru, kruunun jalokivi. Tässä on kyse loppausjärjestön rahoittamisesta. Sven Giegold, joka on niin avoin, että hänellä on Ähm, tapaamiset nettisivuillaan. Hän on tavannut kaksi kertaa Better Finances kanssa ja kolme kertaa Finance Watchin kanssa. Hän siis mainitsee, että hän on näitä lobareita tavannut ja meidän pitäisi rahoittaa näitä lobareita. Euroopan unioni rahoittaa lobbausjärjestöä, joka sitten lobbaa mm, meppejä. Kyllä tämä nyt on vähän omituista meidän pitäisi ehkä pohtia eh, sitä ennemminkin, että lopetetaan tämä rahoitus ja Better Finance ja Finance Watch voisivat lopettaa toimintansa sen sijaan, että me rahoittaisimme niitä. Meillähän on oikeuspalveluyksikkö täällä parlamentissa. Kyllä meillä on mahdollisuus saada tietoa. Annoimme juuri 50 uutta virkaa tälle yksikölle. Emme tarvitse mitään ulkoista lobbyä kauppausjärjestöä, eh, jota meidän pitäisi sitten rahoittaa miljoonilla, joka sitten tulee tänne rahoittamaan. Joten minä sanoisin, lopetetaan rahoitus ja ö, eh, toiminta. Kiitoksia. ENFstä ei tällä hetkellä ole edustajaa paikalla. En ennen kuin kysyn komissiolta, haluaako se osallistua keskusteluun, pieni kommentti minun osaltani. Jos katsotaan eh, tämän rahoituksen syntyä, niin kyse oli siitä, että lobbaukselle asetetaan vastapaino. Finance Watchia ei pidetä lobbausjärjestönä, vaan tällaisena ajatushautomona – joka valmistelee tietoja, asettaa tietoja uuteen valoon, joka ei ole rahoitusmaailman toimijoiden etujen ajama. Tämä oli tavoitteena ja jos olitte viime kaudella paikalla, niin tiedätte, että millaista, eh, millainen tietovirta meitä kohtasi, kun tällaista vastapainoa ei ollut. Eh, eh, siksipä en nyt halua mm, pohtia sitä, miksi Sven Giegold piti tätä lobareiden tapaamisessa nettisivuillaan, mutta minä en itse sitä sellaisena, sellaiseksi arvioisi. No niin, nyt kys- komissio Haluaako komissio puheenvuoro? Olkaa hyvä. Yes, good evening. Thank you, Mr. Chair. Hyvää iltaa ja kiitoksia puheenjohtaja. Olen Olivia Tesis äh, ja tulen rahoitusasista vastaavalta pääosastolta. te esittelyille ja varjoesittelijöille heidän kommenteistaan ja kiitoksia myöskin puheenjohtajalle. Äh, te hoidatte sen asian paljon paremmin kuin minä olisin sen voinut hoitaa. Mutta historiallisista ja poliittisista tavoitteista, kun on kyse hankkeen yhteydessä, niin tässä täytyy todellakin saada hyvä asianmukainen tasapaino EUn päätöksentekoon ja pankkiala ei pelkästään saa vaikuttaa meidän mielipiteisiimme. Mitä ehdotetun ohjelmaan tulee parlamentin neuvoston hyväksyttäväksi, niin tässä mennään vielä pidemmälle kuin tämä tavoite, koska artikla 1 ja 2 määrittelevät laajempia tavoitteita, jotka menevät samaan suuntaan kuin jotkut kommentit, jotka täällä kuulemme, erityisestikin mitä tulee siihen, kuinka pitää valistusta lisätä rahoituspalvelujen yhteydessä ja myöskin Muuten katsomme, että ehdotuksen soitensala on nyt hieman laajempi kuin mikä aiemmin oli tilanne valmistelevan toimin ja pilottihankkeen yhteydessä. Reagoidakseni lyhyesti muutamaan kommenttiin. Me olemme tehneet arvion vuonna 2015. Tämä pitää paikkansa. Se oli melkoisen kattava, melkoisen tyhjentävä. Arvioinnin yhteydessä onnistuttiin kuulemaan eri osapuolia ja saatiin melkoisen laaja konsultointi aikaan. Mukana oli loppukäyttäjiä, kansaisia toimijoita ja meppejä, joten tämä oli melkoisen laaja arvio, jonka teimme. Ja myönteiseen sävyyn voidaan sanoa, että ylipäänsä näin järjestön olemassaolon tarkoitus ja pyrkimys heijastelee alkuperäisiä tarkoitusperiä tai tavoitteita ja todettiin, että näiden työtä kannattaa jatkaa. Mitä tulee esittelijän kommenttiin, kommentteihin, haluaisin todeta Pepin suuntaan, että meillä ei ole minkälaista tarkoitusta ryhtyä mikrohallinnoimaan. Meillä ei aika eikä resursseja tällaista varten, mutta meillä on tiettyjä rahoitussääntöjä, että täytyy kunnioittaa. Siksi meidän täytyy mitä suurimmissa määrin olla mukana hyväksymässä kummankin avunsaajan työohjelma joka vuosi, niin että ylipäänsä voimme antaa tukea näille EUn talousarviosta. Olemme valmiita pohtimaan kuitenkin joitakin muutoksia ja parannuksia itse tekstiin, mikäli tähän mahdollisesti liittyy huolia. Ja lopuksi, nyt yritän puhua vain lyhyesti, haluaisin yhtyä siihen, mitä esittelijä ja jotkut sanoivat ajoituksesta. On totta, että aikataulu on hyvin tiukka. Olen tietoinen siitä, että mahdollisia ongelmia tästä saattaa syntyä. Ekon ja IMKO-valiokuntia täytyy kumpaakin kuulla. Tämä saattaa olla hankala, mutta mikäli haluamme saada aikaan vakautta ja varmistaa, että nämä kaksi järjestöä voivat saada jatkossakin nopeasti ja ensi vuoden alusta lähtien EU-rahoitusta olisi erittäin hyvä, mikäli sihteeristöt voisivat keksiä jonkinlaisen tavan hieman nopeuttaa tätä prosessia. Myös siksi, että tällä ehdotuksella on budjettivaikutusta, joten ihanteellista olisi, mikäli se hyväksyttäisiin suurin piirtein saman aikaan kuin EUn talousarvio. Kiitos paljon puheenjohtaja. Gut, äh, gestatten Sie mir noch ein Hyvä. Vielä lyhyt kommentti ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle. Tietenkin aikataulussa kaikki menisi vähän nopeammin, jos komissio toimisi vähän nopeammin, eikä asettaisi samoja, samaa aikataulua ulkoiselle menettelylle kuin mitä se tarvitsee sisäisesti. Myöskin muut toimielimet tarvitsevat aikaa, kuten komissiokin. Ensin haluaisin vastata Rova Storhille. Niin on totta, että ensilmäyksellä voisi luulla, että on hiukan omituista, että instituutiot, eu toimielimet rahoittavat järjestöjä, jotka täällä mitä lobbaavat. Tietysti riippuu sitten siitä, miten ymmärtää sanan lobbausta. Private particular interests. Edunvalvon ymmärtää. Voidaan ajatella siis ihmisiä, jotka puhuvat yksityistä edusta, prosenttisesti puhutaan rahoitusalan sääntöisestä. Taas ne ihmiset, jotka puolustavat yleistä etua, jolla ei ole mitään omaa etua asiassa ollenkaan. Ja näin juuri on näiden kahden kohdalla Finance Watchin ja Better Financin kohdalla. Minäkin alun perin näin reagoin, mutta se on tosiaan hiukan omituista, että parla- ö, poliitikot tukevat, avustavat tällaista järjestää Finance Watchia, koska senhän pitäisi lähteä liikkeelle kansalaisyhteiskunnasta. Mutta mutta eihän se syntynyt kansalaisyhteiskunnan toiminnasta, joten me toimimme hiukan niin kuin bisnesenkelit tässä. Mutta korostin korostan kovasti sitä, että oikeassaan tässä on sovittu yhtä näitä etuja, koska kuka rahoittaa suuren osan näiden järjestöjen budjetteja Euroopan veronmaksaja. Ja kenen näkemyksiä nämä kaksi järjestöt puolustavat? Euroopan veronmaksajan etuja. Joten Kyllä tämä on ihan maailma, niin meidän pitäisi olla tyytyväisiä. Niin on se voitte epäillä sitä. Niinhän sinun kaltaisesi, kaltaisesi ihmiset aina tekevät, hylkäävät kaiken, mikä ei ole oman maun mukaista. Se on irrelevanttia tai ei totta tai tiedätte itse asiat paremmin. Niin, kun kysyy joltakin Deutsche Bankista, että hän tulee koputtamaan ovea, niin tietää kyllä, ketä he puolustavat. Eivät edes osakkeen omistajien etuja, vaan johdon etuja Deutsche Bankissa. Tehän tiedätte sen ihan hyvin. Ja haluaisitte ehkä meidän uskovan, että Better Finance ja Finance Watch puolustavat äh, yksityisiä etuja, mutta se on ihan roskaa. Tietysti äärioikeisto haluaa tällaisia salaliittoteorioita esitellä, mutta minä en. Voitte äänestää kyllä tätä vastaan ihan vapaasti, en sitä juurikaan välitä. Sitten siitä, mitä Sirpa sanoi ihan odottaisin paljon enemmän näiltä kahdelta järjestöltä. Ehkä pitäisi olla vain yksi eikä kaksi, mutta joka tapauksessa väliäkö sillä. Tässä on tavallaan tästä suojellaan vähän niin kuin biodiversiteettia ja tällainen eh, en ole huono asia ole, mutta haluaisin kuitenkin, että tehtäisiin paljon enemmän työtä jäsenvaltioissakin sen puolesta, että kaikki pystyvät ymmärtämään tällaisen rahoituksensa kysymyksen, että kansalaiset eivät vain rahoitustuotteiden kuluttajina, vaan myös veronmaksajina ymmärtäisivät hieman paremmin sitä roskaa, jota heille syötetään monista, äh, monien rahoitusviranomaisten puolesta, jotka sanovat, että pitäisi olla huolissaan Deutsche Bankista, äh, tai että pankki pärjääkin hyvin ja niin edelleen ehkä kansalaiset näkevät tämän tyyppisten julkilausumien läpi, mutta siltikin tässä tarvitaan budjettia, jotta pystyy tällä tavalla toimimaan, ja siitähän nyt tämä on kiinni. Minäkään en haluaisi kovasti sitä, että sataprosenttisesti budjetti tulee viranomaisilta. Ehkä tällainen Greenpeace-tyyppinen rahoitus, mm, mutta faktat ovat mitä faktoja, he eivät ole vielä näin suuren järjestöjä. Sitten mitä tulee kieleen, jota käytetään näissä järjestöissä. Kun he puhuvat lainsäädäntöllä, niin on aivan loogista, että he puhuvat äh, rahoitusasetuksen kieltä, joka e, varainhoitoasetuksen kieltä, jota ei suuresti suuri yleisö ymmärrä. Haluaisin vielä että tällaisia kansalaisvalistusprosesseja, mutta jos heillä ei ole kapasiteettia tähän, niin sitten tämä kaatuu meidän meppien päälle. Meidän pitää tehdä tämä valistustyö kansalaisten suuntaan näistä asioista. Ja näin ainakin minä pyrin tekemään, joten kiitoksia kovasti. Me teemme työtä mahdollisimman nopeasti. Minulla ei ole mitään äh, halua lykätä tätä tekstiä, joten tehdään ripeästi työtä, jotta saadaan aikaan lopputulos. Kiitos. Vielen Dank, Philipp. Ähm, nachdem wir am 8. Kiitoksia Filip. 28. marraskuuta me keskustelemme mietintöluonnoksesta ja tarkistusten jätön määräaika on 6. joulukuuta. Tarkistuksia käsitellään 12. tammikuuta ja äänestys täällä valiokunnassa on suunnitteilla 25. tammikuuta huomenna voin kertoa teille, että saatte kaikki nukkua puoli tuntia pidempään, koska aloitamme vasta 9.30, emmekä kello 9. Ja lisäksi voimme nyt päättää ajoissa tänä iltana. Haluaisin kiittää teitä kurinalaisuudesta. 20 minuuttia kirimme äh, kiinni tässä ja päätämme juuri tasan puolelta. Hauskaa iltaa ja nähdään huomenna.